chers collègues, je vous propose de commencer notre... Euh, Hyvät kollegat, ehdotan, että aloitamme kokoustyöskentelyn, jos suinkin se vain kaikille sopii ja voitte istua paikoillenne esityslistasta. Olen saanut, aha, minulla on anteeksi paljon teille ehdotettavaa. Ensinnäkin meillä on aika työntäyteinen lista. Ja esittelijöiden pyynnöstä Rova Zimmer on pyytänyt, että hänen mietinnöstään ei käsitellä kompromissitarkistuksia, kun puhutaan kriisin seurauksista, sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin. Se oli kohta kuusi. Äänestys käydään sen sijaan huomenna. Samoin Rova Steinryk esittelijänä on pyytänyt lausuntoluonnoksestaan joka piti olla kohta 20, julkiset ostotarjoukset. Siitä tulee kohta 16a tai B. E. Ja kohta 19 palveluiden sisämarkkinat, tarkistusten käsittely. Edustaja Kazan mietintöjen, kun puhutaan palveluiden sisämarkkinoista tilanneselvitys. Sen piti olla kohta 19. Se lykätään seuraavaan kokoukseen. Esityslistan kohta 21, jossa meidän piti käsitellä herra Bulandin tarkistuksia, jossa puhutaan Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukoista, niiden perustamisesta. Sitä vähän siirretään aikaisemmiksi tälle aamupäivälle. Siitä tulee numero 13 A. Koordinaattoreiden pyynnöstä komission ehdotus. On kyse edustaja Mannin mietinnöstä, jossa teemme yhteistyötä TRAN-valiokunnan kanssa. Ja se myös lisätään tälle aamupäivälle. Ja siitä tulee kohta 21a eli 20, kohdan 21 jälkeen. Koordinaattoreiden kokouksen tuloksena kerron teille, että äänestys edustaja Sogorin mietinnöstä, kun on kyse väestötilastoista, se on kohta 29. Se siirretään tuonnemmaksi seuraavaan kokoukseen. Jos ei ole tähän huomautettavaa, siirrymme esityslistan kohtaan kaksi puheenjohtajan ilmoitukset. Haluan muistuttaa teille, että Edellisen kokouksen tuloksena me, anteeksi, meillä oli mahdollisuus viettää ihan mukavasti uuden vuoden alkua tässä valiokunnassa ja toivottavasti olemme mahdollisimman runsaslukuisina jo heti vuoden alusta. Jurivaliokunta on pyytänyt meidän vetomustamme, joka lähtee tuomioistuimelle. Se on kyse olosuhteista, jossa komissio on laatinut viimeisimmän ehdotuksensa liittyen Euresiin. Minun on tässä teille syytä kertoa, että jurivaliokunta eilen yhtyi meidän kantaamme, joten parlamentin pitäisi kääntyä tuomioistuimen puoleen, lähettää tämä asia tuomioistuimelle. Kolmas ilmoitus, hausuntoluonnos Steven Hughesilta kontvaliokunnasta. Kontvaliokunnan mietintö on saatavilla vasta helmikuun puolivälissä. Sen takia tarkistusten määräaika tähän Steven Hughesin mietintöön, joka oli alun perin 20. helmikuuta. Se siirtyy 25. helmikuuta kello 12, jotta voitte todella perehtyä hyvin tähän AFKO-valiokunnan mietintöön. Neljäs ilmoitus. Haluan teille painottaa, kuinka tärkeää on tämä parlamenttien välinen, eh, anteeksi, Euroopan parlamentaarinen viikko, ei parlamenttien välinen viikko, korjaa puheenjohtaja. Se on, eh, tapahtuu ensi viikolla maanantaista keskiviikkoon, jolloin meidän valiokunnallamme on keskeinen käynnistävä rooli Ekon valiokunnan ja budjettivaliokunnan kanssa. Toivon, että olette mahdollisimman runsaslukuisina läsnä. Ja mehän johdamme tätä kokousta tiistaina iltapäivällä. Olemme puheenjohtajina. Siellä on kaksi aihetta työllisyys, nuorten työllisyys ja budjettikurisäästöpolitiikkaan liitettävät ohe korvaavat täydentävät toimenpiteet. Nyt tulemme kohtaan kolme. Esityslistalla annan puheenvuoron Stephen Hughesille. Hän voi esitellä meille kompromissitarkistuksia mietintöönsä, jossa puhutaan asbestiperäisistä ammattitautijuhista ja mahdollisuuksista kaiken olemassa olevan asbestin poistamiseen. Olkaa hyvä. Thanks very much, Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja yksittäisiä jäseniä, jotka ovat tehneet kanssani yhteistyötä. Erityisesti kiittäisin George Bahia, Delia ja Benjania he ovat varjoesittelijöitä muista ryhmistä. Olemme tehneet ahkerasti työtä ja laatineet kompromisseja. Ja viimeksi puhuin näistä kompromissitarkistuksista ja avasin mahdollisuuden kommenteille varjoesittelijöiltä. Ja olen saanut lukuisia kommentteja ja tämän jälkeen kompromisseja on vielä säädetty. Ja meillä on nyt hieno sopimus näistä 13 kompromissitarkistuksesta. En nyt käy niitä kaikkia läpi. Olette varmaan ehtineet ne lukea. Kaksi tärkeintä minun mielestäni ovat kompromissit G ja H. G koskee mahdollista aikataulua asbestin poistamiseksi Euroopan unionista ja EU pitäisi tehdä vaikutusten arviointi ja kustannushyötyanalyysi, kun katsotaan kaiken asbestin poistamista vuoden 2020 loppuun mennessä. Ja tarkoituksena on siis poistaa kaikki asbesti 2032. Sitten kompromissi H, joka on tärkeä minun mielestäni, on se, että kansalliset asbestirekisterit pitäisi saada perustettua. Me tarvitsemme näitä tietoja, jotta voimme järjestää asbestin poistamisen ja varmistaa, että voimme kohdentaa työ niihin työntekijöihin, jotka altistuvat asbestille esimerkiksi huolto töissä. Tällä tavalla on korvattu monia tarkistuksia, joita on esitetty, ja tämän lisäksi on monia tarkistuksia tehty yhdessä Moren Chantien, Bachin ja Delin kanssa. Eli toivottavasti saamme tälle selkeää tukea kaikista puoliryhmistä. En tue tarkistuksia Asialta tai Helmeriltä. Niissä pyritään poistamaan valtaosa mietinnöstä, joten tietenkään en voi tukea niitä. Kuitenkin voin tukea monia yksittäisiä tarkistuksia, joita Zanoni ja Papukas ovat ja Bach ovat esittäneet. Ja kiittäisin heitä näistä tarkistuksista. Sitten lopuksi puheenjohtaja puhuisin siitä, mistä Clark puhui, kun viimeksi tapasimme. Ja Helme on hänen kanssaan samaa mieltä. Ja esitettiin kysymys, onko valkoinen asbesti ollenkaan vaarallista ja totesin, että se on vaarallista ja myöhemmin toimitin tietyille jäsenille Britannian terveysministeriön tietoja ja komissio on määritellyt sen karsinogeeniksi ja se on myöskin otettu REACH-asetuksen piiriin. Olemme saaneet komissiolta hyvän muistion eilen ja toivottavasti kaikki jäsenet ovat ehtineet siihen tutustua. Ehkä se voitaisiin kierrättää vielä täällä valiokunnassa. Komissio ei ole vielä ollut vielä viimeksi ehtinyt vastata valiokunnalle, mutta toimitti meille näitä tietoja. Eli heidän kantansa on selkeä, eli valkoinen asbesti on hyvin vaarallinen karsinogeeni ja se saattaa aiheuttaa erityyppisiä syöpiä. Eli toivottavasti voimme nyt unohtaa keskustelua, jota käytiin 15-20 vuotta sitten ennen kuin koko Euroopassa kiellettiin kaiken asbestin markkinointi ja myynti, mukaan lukien valkoinen asbesti. Ei nyt varmaan tämän enempää kerro tässä aluksi, mutta nyt haluaisin kuulla sitten kollegoiden kantoja. Kiitos. Kari Madelli aloittaa. Merci, madame la présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijä Steven Jusia hyvästä yhteistyöstä kaikkien varjoesittelijöiden kanssa. Minä olen erittäin iloinen siitä, että lopultakin siitä, että terveysongelmat, joita asbesti synnyttää, eivät kuitenkaan ole vielä kaikki ratkaistu. Niitä on vielä paljon Euroopassa, laivoissa, julkisissa, yksityisissä rakennuksissa tai tunneleissa, vedenjakeluverkostoissa. Minä olen erittäin iloinen konsensuksesta, johon pääsimme Ah, keskeisin ajatus, jossa sanottiin, että palkansaajat eivät useinkaan ole tietoisia vaaratekijöistä. He eivät saa tarpeeksi tietoa rakennussektorilta, huolto- ja yllä, huoltosektorilta, ainakaan asbestin vaikutuksista. Tässä pitää todellakin painottaa sitä vahvasti tässä mietinnössä. Olen erittäin iloinen siitä, että Olemme yhtä mieltä siitä, että pyydetään komissiolta todellista suositusta jäsenvaltioille siitä, miten lähdetään kehittämään julkisia rekistereitä asbestista. Työnantajat ja työntekijät olisivat tietoisia ja voitaisiin paremmin turvata terveyden ja terve- työterveys ja työsuojelu ja työturvallisuus me voisimme pyytää komissiota luomaan, perustamaan asiantuntijaa työryhmän Euroopan ja, kansa, Euroopan ja kansalliselle tasolle. Siellä olisi aivan erityisasiantuntemusta asbestista, erityisesti niissä ammattiryhmissä, jotka ovat kosketuksissa eniten asbestin kanssa, erityisesti laivanrakennusteollisuudessa tämä kuuluisa L-kompromissi, jossa me pyydämme selkeästi direktiiviä, jossa määriteltäisiin miniminormit ammattikoulutukselle, palkansaajille ja niille työntekijöille, jotka työskentelevät rakennussektorilla keskijohdossa ja myös jätteiden käsittelyssä, kun käsitellään asbestista koituvaa jätettä. Sitten kielteiset kohdat. Minä olen sitä mieltä, että todellakin huolimatta tästä analyysistä, jossa on todettu asbestin vakavuusaste terveydelle. Kaikki poliittiset puolueet eivät ole riittävän vakuuttuneita siitä, että jos haluamme todella pelastaa ihmishenkiä tänä päivänä, me tarvitsemme ö, sitovaa lainsäädäntöä ja pitää toimia mahdollisimman nopeasti. Olen pahoillani, että me ole saaneet enemmistöä sille sitovuudelle, miten voimme paikantaa ja rekisteröidä olemassa olevat asbestikannat. Meidän pitäisi saada enemmän sitovuutta. Ei ole todellakaan luotu nopeita toimenpiteitä, jotta voisimme paikantaa asbestikertymät, asbestikannat. Ja meidän pitäisi todella laskea näitä öö, raja-arvoja, mikä on altistumisen raja-arvo asbestille ja siitä syntyville koiduille. Minä haluaisin tukea äänestyksissä kahta tarkistusta, jotka ovat minulle tärkeitä. 55, joka tekee pakottavaksi tämän erottelun kahden eri asbestityypin välillä, koska ne ovat tyypiltään erilaisia. Ja tarkistus 87, joka vahvistaa sitä arviointia, johon joutuvat kaikki ne tuotteet, kaikki nämä asbestia korvaavat tuotteet. Ei voi korvata asbestia tuotteilla, jotka ehkä huomispäivänä tai kymmenen vuoden kuluttua todetaan vielä vaarallisemmiksi terveydelle. Meidän pitää pystyä jo nyt arvioimaan nämä korvaavat tuotteet. Merci, euh, Roger Elmer. Kiitos, Elmer. Elmer ensin. Um, thank you, Madam Chairman. Can I... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää Erityisesti on hienoa, että hän korostaa sitä, että meidän pitää tehdä kunnollinen vaikutusten arviointi ennen kuin poistetaan asbestia. Kuten hän ihan oikein otti esille, tärkeä kohta tässä keskustelussa on kysymys siitä, onko myöskin valkoinen asbesti yhtä vaarallinen kuin sininen ja ruskea asbesti. Sininen ja ruskea asbestihan ovat äärimmäisen vaarallisia, ja nyt täytyy miettiä, onko valkoinen asbesti aineita pitäisi käsitellä samalla tavalla. Minun täytyy äänestää monia tarkistuksia vastaan, jotka itsessään vaikuttavat ihan kohtuullisilta, koska niissä ei tehdä eroa näiden kahden asbestityypin välille. Ongelma on se, että meillä on tieteellistä näyttöä, joka on eri linjoilla. Meillä on Meldrumin raportti, jossa ei ole huomattu mitään terveysriskejä valkoisen asbestin osalta. Ja sitten toinen raportti vuodelta 2006, jossa on histogrammi, ja toimitin sen kollegoille aikaisemmassa kokouksessa ja osoitin, että sininen ja ruskea asbesti ovat erittäin vaarallisia, mutta valkoinen asbesti ei. Nyt minulla on uusi raportti, joka tällä hetkellä on juuri julkistettu toksikologialehdessä, lehdessä 43, 2 on tämän lehden numero. Ja minulla on 20 kopiota tästä. Se on 64 sivua ja ne voi ottaa tuolta salin ulkopuolelta, eli jos joku haluaa niihin tutustua, niin se on mahdollista. Ja sitten jos vielä voisin siteerata vähän, eli krysatiili sisältää erilaisia kuituja, ja tutkimukset osoittavat, että pitkät kuidut poistuvat nopeasti keuhkoista, eivätkä aiheuta fibrogeenisiä reaktioita. Tämä raportti, jonka asiantuntijat ovat laatineet EU-sta, Yhdysvalloista, Kanadasta, Sveitsistä ja Meksikosta, itse asiassa ottaa esille sen, että mitään huomattavaa riskiä ei liity valkoiseen asbestiin. toivottavasti kollegat ottavat tämän huomioon. No, tähän liittyy sitten mielenkiintoinen kysymys, miksi on useita raportteja, jotka osoittavat, että valkoinen asbesti ei ole vaarallista, ja sitten toisissa raporteissa se todetaan vaaralliseksi. Kollegani Clark kiinnitti huomiota Featuresin raporttiin vuodelta 1997, jossa tehtiin tilastollinen virhe ja todettiin, että 90 prosenttia asbestista on valkoista, joten 90 prosenttia asbestin aiheuttamista syövistä johtuu valkoisesta asbestista. Eli hän oletti, että tilanne olisi tämä. Mutta tämän jälkeen on esiin tullut kaksi asiaa, jotka ovat asettaneet valkoisen. Kollega, voisitteko vähän kommentoida näitä kompromissitarkistuksia, joka on tämä esityslistan varsinainen kohta? Niin, mutta selitän, miksi olen tällä kannalla. Uh, no niin, okei, okay, no puhun sitten lyhyemmin. Eli sanoisin vain, että olen erittäin huolissani siitä, että tämä suuri lobbaus amerikkalaisten taholta ja juristien taholta. Eli tähän liittyy nyt se, että tarkistuksissa ei tehdä eroa näiden asbestin eri tyyppien välille. Kaksi niistä ovat erittäin myrkyllisiä ja yksi taas ei ole ollenkaan myrkyllinen, joten siksi on vaikea tukea näitä tarkistuksia, joten äänestän niitä vastaan. Ja kehottaisin, että kollegat, jotka ovat valmiita toimimaan kohtuullisesti tässä asiassa, toimivat samalla tavalla ja vastustavat niitä tarkistuksia. Kiitos. George Back. Ja Back, ole hyvä. President, ich möchte gleich zu Beginn auch äh, den Berichterstatter Alkuun saanen kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä uskoakseni hän on pyrkinyt keskustelemaan heti alkumetreiltä lähtien varjoesittelijöiden kanssa ja hän on osoittautunut hyvin kompromissihalukkaaksi ja yhteistyökykyiseksi kollegaksi. Aihe on kiistatta erittäin tärkeä ja tietenkin kun kyse on valiokunta-aloitteista tekstistä, niin sen pitäisi olla kunnianhimoinen, kuten tämä teksti nyt myös on. Tästä löytyy tärkeitä kompromissiehdotuksen, jotka ryhmät voivat hyväksyä. Yksi liittyy rekisteröintiin ja toinen sitten näihin vaikutusanalyyseihin ja myöskin viittaus toimintaohjelmiin vuoteen 2028 asti. Erittäin tärkeää on, että EU toimii tässä edelläkävijänä, siis työntekijöiden koulutuksen suhteen. Eli meillä pitää olla selkeät ammattipätevyysvaatimukset ja työmarkkinaosapuolten rooliakin olemme selkeästi korostaneet. Komission ja jäsenvaltioiden täytyy nyt toimia ponnekkaasti ja mielestäni tämä on erittäin hyvä teksti ja tämä on syntynyt erinomaisen yhteistyön kautta. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Philippe Benyon. Yes. Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää tästä hienosta ponnistelusta saada aikaan kompromissitarkistuksia ja saada kaikki mukaan tähän työhön. Hän on tehnyt kovasti työtä ja onnittelen häntä. Asbestikysymys on hyvin tärkeä. Esittelijä varjo varjoesittelijät kaikki haluat varmistaa, että noudatetaan parhaita käytänteitä, jotta voidaan ottaa ammatti terveystilanneet huomioon. Ja tekstissä on keskitytty lähes yksinomaan parhaisiin käytänteisiin, koulutukseen, tiedonsaantiin ja niin edelleen. Täytyy nyt katsoa, miten komissio voisi tukea jäsenvaltioita ja niiden viranomaisia, jotta voidaan panna täytäntöön vahvaa tämänhetkistä lainsäädäntöä, jota tällä saralla jo on, jotta kansalaisia ja työntekijöitä voidaan suojella. No sitten tässä on ehdotettu, että kaikki asbesti pitäisi poistaa ja miten se pannaan täytäntöön, ja sen suhteen on hiukan varauksellinen. Eli tähänkin on puututtu kompromissitarkistuksissa, ja asbestihan on kielletty, ja se liittyy REACH-asetukseen. Ja sitten asbestia ei tietenkään saa laittaa uusiin rakennuksiin, mutta on paljon asbestia edelleen olemassa olevissa rakennuksissa ja osa niistä on vaaraksi terveydelle niiden käytöstä ja sijainnista johtuen. Ja sitten osa asbestista ei ole niin vaarallista. Esimerkiksi maataloudessa on asbestia katoissa, katto- ja varastorakennuksissa. Ja usein työntekijät eivät ole siellä lähellä, eli tämä täytyy ottaa huomioon. Eli on hyvä, että kollegat ovat pyytäneet riskiarvioita ja, ja vaikutusten arviointeja, jotta voidaan katsoa, kuinka paljon asbestia on, missä ja mikä olisi paras tapa toimia. On tärkeää, ettei nyt altisteta työntekijöitä turhille riskeille asbestin poistoprosessissa, vaan meidän täytyy jatkuvasti ja arvioida milloin ja mistä sitä pitää poistaa ja toimia turvallisesti ja ajoissa. En tue kompromissia L, jossa vaaditaan uutta lainsäädäntöä. Tämänhetkinen lainsäädäntö on riittävän tehokasta ja meidän pitää keskittyä pikemminkin hyvään täytäntöönpanoon ja tukeen silloin, kun sitä tarvitaan. Tähän on puututtu muissakin kohdissa tekstiä ja voin tukea kyllä muita kompromissitarkistuksia. Sitten tämä krysatiili, asbesti. Ne jotka nyt eivät ihan ymmärrä, niin kuin en minäkään, näitä ristiriitaisia ja täysin päinvastaisia tieteellisiä tietoja, joita meille on tullut, niin en ota kantaa puoleen tai toiseen. Tämä asian selvittäminen kestää vielä kauan, eli ne, jotka eivät ole vakuuttunut kummastakaan kannasta – niin ehkä heidän kannattaisi äänestää sitten tyhjää näissä asioissa. Komissio on täällä paikalla. Voisitteko te hyvin yhteenvedonomaisesti antaa oman näkemyksen vai eikö teillä ole mitään kommentoitavaa? Edustaja Kosta, herra Kosta David. Kiitoksia. Meidän kantamme on tiedossa ja tässä vaiheessa emme lähde näitä kommenttejamme muuttamaan. Sanon vain sen verran, että mikäli päädytään siihen tuloksen, että tieteellisiä tuloksia täytyy muuttaa, niin näin voidaan tehdä, mutta se edellyttää tämän suuntaista päätöstä. Luokituksesta vastaa ympäristöä yrityspääosaston johtaja Luokittelun muutos on ehkä tarpeen, mutta tällä hetkellä meillä on lainsäädäntö voimassa ja meidän tehtävänämme ei ole lähteä kyseenalaistamaan olemassa olevaa järjestelmää. Kiitos ja annan nyt puheenvuoron esittelijälle. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia varjoesittelijöille ja muille, jotka käyttivät puheenvuoron. Kari, mä voin vakuuttaa, että tuen tarkistuksia 55 ja ja kiitän häntä tuesta kompromisseille. Ja olen samaa mieltä Bahin kanssa ja Benjamin kanssa. Ikävä kyllä Phil ei pysty tukemaan kompromissia L. Me kovasti yritimme saada kaikki tähän mukaan, mutta se nyt ei ihan onnistunut. Tämä valkoinen asbesti, no tämä nyt on vähemmistön kanta, eli valtaosa tieteellisestä näytöstä osoittaa, että valkoinen asbesti on vaarallinen karsinogeeni ja siksi se on kielletty kaikissa muodoissaan Euroopan unionissa. Rogerin mielestä me emme nyt tee eroa näiden eri asbestityyppien välille, ja se johtuu siitä, että kaikkien asbestimuotojen markkinointi ja myynti ja käyttö on kielletty, ja on selvää, että valkoinen asbesti on myöskin vaarallinen karsinogeeni. Eli kehottaisin ihmisiä katsomaan tätä tieteellistä näyttöä, joka pääosin osoittaa, että kaikki asbestimuodot ovat vaarallisia. Siinä kaikki. Ehkä nyt voimme sitten valmistautua huomisen äänestyksiin. Kiitos paljon. Tämä on perusta huomiselle äänestykselle, jotta voimme sitten äänestää uudestaan täysistunnossa helmikuussa. Tämä esityslistan kohta on nyt käsitelty loppuun. Siirrymme kohtaan neljännään puheenvuoron esittelijä Richard Howittille. Puhumme, keskustelemme 29 tarkistuksesta, jotka on lisätty hänen mietintönsä. On kyse yritysten yhteiskuntavastuusta, yhteiskunnan etujen sekä kestävän ja osallistavan elpymisen edistäminen. On kyse meidän omasta mietinnöstämme, jos voin sanoa näin. Me olemme jo antaneet lausuntomme siitä mietinnöstä, jonka juuri valiokunta tekee samanaikaisesti tämän kanssa. Howittin mietinnöstä. Me olemme saaneet jo lausunnon jurivaliokunnalta 18. joulukuuta ja olemme myös saaneet DV-valiokunnalta, AFET ja ENTA ja kultvaliokunnalta lausunnot. Kun tässä on kyse mietinnöstä, joka menee vähän ristiin, jos voin näin sanoa, valiokunnan kanssa me olemme soveltaneet Beresin oikeuskäytäntöä, jos sallitte tämän termin, kun on tämä ristikkäin menevä menettely, niin olemme olleet aika suopeita sille, kuinka missä määrin voimme ottaa vastaan tarkistuksia, jotka tulevat yhdeltä tai toiselta valiokunnalta odottaessamme sitten, kun lähdetään tuomaroimaan näitä erimiel- mahdollisia erimielisyyksiä. Edustaja Leene on pyytänyt, että voitaisiin, et, jo, on pyytänyt, että joitakin tarkistuksia ei voida ottaa hyväksyttäväksi, käsiteltäväksi. Ja tätä on myös vastutettu Tämä tarkoittaa sitä, että ei pitäisi lähteä mihinkään ristiriitatilanteeseen edustaja Baldassaaren mietinnön kanssa jurivaliokunnasta ennen täysistuntoa. Mutta me luotamme tässä esittelijän hyvään tahtoon ja hänen järkevyytensä, jotta hän, nyt hän voi ainakin esitellä, esitellä, esitellä meillä nämä 29 kompromissitarkistusta, jotka perustuvat 219 tarkistukseen. Olkaa hyvä esittely. Thank you very much, President. Uh, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Mitä tulee neuvotteluihin, niin olivat aika lailla hankalat, mutta silti saitte hyvän sopimuksen aikaiseksi. Minä teen yhteistyötä Baltasaarin kanssa ja Yhteistyö on ollut kyllä hänen kanssaan erinomaista ja olen vakuuttunut, että tulemme saamaan tältä pohjalta paremman tekstin aikaiseksi. Kuten sanoittu, niin minä nyt keskityn näihin kompromissitarkistuksiin, mutta ne, jotka eivät ole seuranneet tämän keskustelun kaikkia vaiheita, niin sanoisin sen verran, että tämä on hyvä komission teksti. Me olemme valmiita tukemaan sitä me teemme siihen muutamia tarkennuksia, mutta me emme kuitenkaan kiistä sen perusluonnetta ja suuntaa, jonka komissio on valinnut, joten onnittelut komissiolle siitä. Toisaalta tilanne on hankala ja toisenlainen, koska Multistakeholder Forumi, johon ovat myöskin kansalaisjärjestöt osallistuneet, niin siellä on aika kiivastikin taisteltu tästä asiasta kolmen vuoden ajan. Siellä on käynyt monenlaista väkeä ja me olemme tehneet erinomaista yhteistyötä ja me olemme kuunnelleet mm, eri tahojen näkemyksiä ja tällainen vastavoroisuuden ilmapiiri on vallinnut näissä keskusteluissa, joten olen erittäin tyytyväinen tähän yhteistyön henkeen. Ja sitten CSR on mm, hiukan muutettu määritelmän osalta, eli Kyse on siitä, että yritykset toimivat yhteiskunnan hyväksi. Ja tästäpä syystä onkin tärkeää todeta, että tämä yhteinen sävel löytyy myöskin omasta tekstistämme. Ja sitten sanottakoon vielä sen verran, että yritykset ovat ottaneet suurman vastuun itselleen ja toivottavasti kaikki voivat hyväksyä sen, että me emme lähde tässä nyt kehittämään mitään uutta, vaan että yritämme toimia muun muassa OECDn suuntaviivojen mukaisesti ja yritetään siltä pohjalta tukea yritysten toimintaa. Tätä ajattelutapaa ollaan valmiita tukemaan ja toivottavasti Euroopan parlamenttikin on valmis yhtymään tähän lähestymistapaan. Mehän äänestämme tästä tällä viikolla ja sitten myöhemmin vielä täysistunnossa. Mitä tulee sitten kompromissiin maanantai-iltana Strasbourgissa, olitte ehkä mukana seuraamassa keskusteluja ja sanoimme, että me poistamme viittaukset ja pyrimme löytämään yhteisen näkemyksen CSRstä. Näin me tästä äänestimme. Kun keskustelin sitten varjoesittelijöiden kanssa, niin me ehdotimme tätä samaista lähestymistapaa ja kuten te sanoitte rouva puheenjohtaja, niin pääsemme yhteisymmärrykseen 29 kompromissitarkistuksesta ja minä todellakin toivon, että te tunnustatte tämän saavutetun kompromissipaketin. En lähde nyt käymään kaikkia tarkistuksia läpi, mutta keskity näihin keski, kes, keskeisimpiin. Kollega Mann haluaa korostaa sitä, niin, että näitä yritysten lahjoituksia ei panna pakolliseksi, mutta Valitettavasti kollega Mann ei ole täällä paikalla, mutta toivottavasti hän ymmärtää, että nämä meidän esittämämme kompromissit toimivat. Me halusimme toimia hiukan ennakoivammin kohdassa se haluamme sanoa, että tämän pitäisi olla Euroopan unionin perusperiaatteita, jotkut ovat sitä mieltä, että emme ole vielä päässeet niin pitkälle, vaan meidän tulisi katsoa vielä kauemmaksi tulevaisuuteen. Ja mitä tulee sitten kompromissitarkistukseen D, jotkut halusivat positiivisemman hengen tähän tekstiin. Ja tämän toivomuksen me olemme ottaneet myöskin huomioon sitten. Ei Eli tämä luettelo, jonka olemme tähän lisänneet, ja sillä pyritään varmistamaan, että ei pääse syntymään minkäänlaisia ristiriitaisuuksia. Mielestämme tämä luettelo on oikein toimiva. Ja mitä tulee tarkistukseen F, eräs kollega viittasi siihen, että iso standardi 2000, 26 000kin tässä mainittaisiin. Se on yksi globaali CSR-standardi ja se nyt on tähän lisätty. Se löytyy siis kompromissitarkistuksesta F. Sitten kompromissitarkistus G. Työllisyysvaliokunnan näkökulmasta katsottuna tärkeänä on se, että täällä mainitaan tietyt sosiaaliset toimenpiteet, joita yritykset voivat käyttää silloin, kun kyse on CSR-toimista. Me huomioimme myöskin tutkimuksen, emme toista vain jo sanottua, vaan yritän, yritämme katsoa, minkälaisia kumulatiivisia vaikutuksia CSR voisi saada aikaiseksi tutkimuksen kautta. Sitten kompromissitarkistus kahdeksan. Täällä viitataan, kompromissitarkistus siinä viitataan muihinkin asianosaisiin, jotka osallistuvat näihin CSR-aloitteisiin. Sitten kompromissitarkistus I tänne me olemme lisänneet viittauksen kestäviin yritysmalleihin ja seikoihin, joita pyydettiin monen kollegan puolelta. Sitten kompromissitarkistus J. EPP esitti huolenaiheenaan sen, että nämä alihankintakysymykset saattavat aiheuttaa ongelmia. Mielestäni tämä asia on kuitenkin tullut esille juuri kriisin takia, ja, mutta jotkut kansanpuolueen edustajista ovat sitä mieltä, että tässä mennään hiukan liian pitkälle. Me kuitenkin jätimme tämän asian tähän tekstiin viitaten samalla kuitenkin myöskin tähän kriisin vaikutuksiin. Sitten kompromissitarkistus K tämä living wage-viittaus, se ei mennyt läpi, mutta tämä johtuu siitä, että poliittiset ryhmät ja jäsenvaltiot tulkitsevat asian eri tavalla, mutta valitettavasti tämä jouduttiin poistamaan, jotta kompromissi saatiin muotoiltua. Näin oli toimittava, mikä on kylläkin mielestäni valitettavaa. Mitä tulee kompromissitarkistukseen M, nämä eläkeoikeudet, meidän täytyy varmistaa, että työntekijöiden työnantajien välinen luottamus saadaan taas kuntoon ja tässä yhteydessä täytyy muistaa, että eri jäsenvaltioissa on olemassa erilaiset eläkejärjestelmät ja tämä, nämä eroavaisuudet täytyy huomioida tässä tarkistuksessa. Sitten kompromissitarkistus N. Me tässä korostamme OECDn suuntaviivoja koskien monikansallisia yrityksiä. Sitten nämä sosiaaliset merkinnät. Ihan hiljattain tämä tarkistus saatiin kollegan kanssa muotoiltua ja hänen tekstiin tämä kompromissitarkistus O perustuukin. Mitä tulee sitten kompromissitarkistuksen Q, niin me pyydämme tässä komissiota arvioimaan kansallisia toimintaohjelmia ja kertomaan meille sitten tästä täytäntöönpanosta. Sitten mitä tulee puitesopimuksiin kompromissitarkistukseen S, tämä on tietenkin yksi meidän keskeisimmistä tehtävistä. Komissiota pyydetään esittämään tietynlaisia tavoitteita työmarkkinaosapuolille CSRn toteuttamiseen liittyen. Komissio ei voi jäädä vain ole tumput suorana odottamaan, että muut tekevät jotain. Komission pitäisi toimia hiukan oma-aloitteellisemmin. Jotkut ovat sitä mieltä, CSR-järjestelmä saattaisi korvata kansalliset järjestelmät, mutta tämä on yritetty sitten huomioida tässä tarkistuksessa, kompromissitarkistuksessa T. Sanottakoon, että myöskin tämä vapaaehtoisuus on hyvä asia minun mielestäni. Tässä voitaisiin käyttää tätä vapaaehtoisen keskusta kuten monet muutkin. Mitä tulee hankintoihin, EPP ja Alden kollegat totesivat, että tässä ei pitäisi lähteä eri tielle kuin mitä julkisia hankintoja koskevassa tekstissä on aikaisemmin sanottu. Se ei ole koskaan ollut tarkoituksenamme, joten me olemme tästä syystä muuttaneet tätä tekstiä siten, että voimme huomioida kansanpuolueen ja Alden huomiot. Sitten nämä kestävät investoinnit, sosiaaliset kestävät investoinnit, me olemme ottaneet viittaukset yritysten vastuuseen ja investointeihin. Kompromissitarkistuksessa Y taas katsomme tätä avoimuuskysymystä, kuten sanottu, tässä yritetään huomioida olemassa olevat kansainväliset standardit, kuten IIRC-standardit. Tällä tavalla voidaan varmistaa Euroopan unionin teollisuuden kilpailukyky. Ja sitten mitä tulee kompromissitarkistuksen A. A. Täällä puhuttiin extensive sanaa käyttäen, mutta nyt tätä on haluttu muuttaa ja nyt tässä käytetään sanaa existing. Ja mitä tulee sitten kompromissitarkistukseen BB, me olemme tähän paneutuneet tähän konvergenssikysymykseen. Tämä on tekstiin liittyen erittäin tärkeä asia. Me emme pyri harmonisointiin tai yhteen ainoaan järjestelmään. Kollegat kuitenkin halusivat varmistaa joustavuuden ja siksipä olemme muokanneet tätä tekstiä tämän huolenaiheen poistamiseksi. Ja lopuksi, rouva puheenjohtaja, olemme keskustelleet myöskin koulutuksesta ja jatkokoulutuksesta. Kyse on kompromissitarkistuksesta CC. CSR liittyy laaja-alaisemminkin koulutukseen koko koulutussektorilla. Minä tässä keskityin lähinnä kouluikäisten lasten koulutukseen, mutta olen valmis kompromissihengissä hyväksymään tämän laajemman lähestymistavan. Tämä nyt oli hyvin nopea vilkaisu tähän asiaan, mutta saan sanoa vielä sen verran, että niin me odotamme sihteeristöltä äänestysluetteloa. Tiedän, että asia on hyvin monimutkikas, mutta haluan kuitenkin, että tämä projekti ei vesittyisi. Me tiedämme, että kuten sihteeristöllekin olen sanonut, niin tärkeää on vain varmistaa, että lausuntojen sanomalle löydetään oikea paikka tässä mietinnössä. Varmistan, ettei se sitten vesittäisi tätä kokonaispakettia. Lisäksi mitä tulee OECD-suunta viivoihin koskien monikansallisia yrityksiä, haluaisin komission kanssa keskustella asiasta ja ehkäpä tarjota suullisen tarkistuksen, joka ei sinänsä muuta tätä sisältöä, mutta valitettavasti minulla ei ole vielä mitään sen kummempaa tarjottavana, niin keskustelen asiasta komission kanssa ja ennen tarkistus, äh, tarkistuksen jättämisen ajan umpeutumista, niin tulen sitten teille kertomaan asiasta enemmän. Kiitoksia. Okei, okay, je vais donner la parole. Edustaja uh, Ori seuraavaksi puhu, mutta miten sitten käsittelemme näitä lausuntoja muilta valiokunnilta? Me ensimmäinen äänestyslista on jo laadittu tarkistusten perusteella, mutta eh, niin kuin kompromissit täällä muuttuvat. Erilaisten ilmausten myötä ehkä pitäisi uudestaan katsoa myös äänestyslistaa ja suhteuttaa sitä kompromissitarkistusten etenemiseen. Kaikki tämä voitaisiin tehdä tähän iltaan mennessä, että meillä olisi huomenna asianmukainen äänestyslista käytettävissämme. Mutta luotan myös esittelijöiden toimeliaisuuteen. Ori ja sitten Danuta Jaslovietska. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szerepem az valójában a postás. Hyvä puheenjohtaja, minä olen itse asiassa tässä niin kuin postelioni. Bulan varjo esittelijänä ei voinut päästä paikalle, hän on ulkomailla. Haluan tässä vaiheessa vain sanoa, että EPPn nimissä ja ja varjon nimissä voimme sanoa ilmaista tyytyväisyytemme siihen, kuinka tässä on tämmöistä vapaaehtoista lähestymistapaa havaittavissa. Edustaja Buladi mietintö on todella antanut hyvän lisäpanoksen tähän, voin sanoa, tämän EPP-nimissä, ja se puoltaa kompromiss, ehdotettuja kompromisseja. Merci beaucoup de soutien. Kiitos tästä tuesta, Danuta. Ja sen jälkeen Filip Bonion. Przewodnicząca. E, ja chciałam też podziękować e, panu sprawozdawcy za... Kiitoksia. Minäkin kiittäisin esittelijää erittäin rakentavasta työstä. Kuitenkin tässä on puhuttu tästä yhteiskuntavastuusta, ja sehän lähti yrityksistä alun perin, ja sitä on pantu täytäntöön yhä enemmän Euroopassa, ja tätä odotetaan nyt Euroopassa erityisesti kriisin aikana. Mielestäni minun tarkistukseni, joka liittyy valmistelutoimiin yritysten säännöstöjen osalta niin, että mukana ovat työmarkkinaosapuolet, niin sitä ei ole hyväksytty. Esittelijä haluaa, että lain kautta löydetään ratkaisuja, mutta pelkään pahoin, että jos me pakotamme näitä tällaisia ratkaisuja, niin silloin me lannistamme kaikki ne, jotka vielä eivät ole olleet mukana yhteiskuntavastuutoimissa. Mielestäni, jos kyseessä on yritysten ja työnantajien aloite, niin he tuntevat itsensä vastuullisiksi kaikkien ratkaisujen löytämiseksi. Joten ikävä kyllä tämä osa minun tarkistustani ei ole päässyt mukaan kompromisseihin. Mutta kiitoksia, että muut tarkistukseni on otettu mukaan näihin kompromisseihin. Euh, Jos nyt ymmärrän oikein, niin EPPn varjoesittelijä antoi oman panoksensa. Tässä täytyy nyt tarkistaa, miten keskustelua nyt tässä lähdetään järjestelemään. Philippe Benjon ja sen jälkeen Nadia Hirsch. Yes, I, I'm... En nyt puhu varjoesittelijänä. Hirsch on meidän varjoesittelijämme tässä kysymyksessä. Kaksi asiaa, yksi vähän yksityiskohtaisempi ja toinen yleisempi. Ensinnäkin kompromissi tarkistuksista. En ole varma, onko kompromissi tämä extraterritorial jurisdiction – Onko se nyt oikea sanamuoto? Vuosikausia valitin Yhdysvaltojen toiminnasta liittyen tähän saman kysymykseen, enkä nyt haluaisi, että Euroopan unionissa siirrytään samaan suuntaan. Meillä on riittävästi ongelmia yhdistyneessä kuningaskunnassa, siviililainsäädännössä, ja meistähän on tulossa maailman oikeudenkäynti pääkaupunki. Eli en nyt haluaisi nähdä mitään viittauksia tällaiseen oikeudenkäyttöön. Eli tämä nyt oli tämä ensimmäinen kohta. Ja sitten yleisempi asia. Se on vähän sama kuin se, mistä Joslerska puhui. Eli yritysten yhteiskuntavastuu liittyy yritysten toimintaan, jotka haluavat osoittaa maailmalle, että he tekevät jotain oikealla tavalla. Ja olen erittäin huolissani siitä, että poliittiset toimielimet yrittävät sitten johtaa näissä kysymyksissä. Eli olisi parempi, että meillä olisi mietintö, joka keskittyy siihen, että voidaan varmistaa, että ne yritykset, jotka väittävät toimittavansa, toimivansa yhteiskuntavastuullisesti, niin niiden pitää silloin todellakin toteuttaa näitä toimia, eikä pelkästään eikä pelkästään väittää tällaisia asioita, joita sitten ei voi näyttää toteen. Mielestäni tämä menee aivan liian pitkälle. Ja tässä yritetään nyt sitten ottaa tämä vastuu yrityksistä ja ottaa se sitten EUn sääntelypuitteisiin. Ja mielestäni se on huono asia. Nadja Hirsch. Nadja Hirsch. Dank, Frau Vorsitzende. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Liberaalien varjoesittelijänä haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä. Eilen vielä kokoustimme ja melkeinpä kaikkien kompromissien osalta pääsimme yhteisymmärrykseen, joten kiitoksia tästä kompromissivalmiudesta. Kollega Benjon viittasi jo kompromissitarkistukseen R. Se on oikeastaan ainoa ongelmia aiheuttava, aiheuttava tarkistus. Jos tämä tarkoittaa vapaaehtoista järjestelmää yrityksille, niin silloin se olisi meidän mielen mukainen. Mutta tärkeänä on, että puiteehdot tai olemassa olevat kansainväliset ehdot vahvistettaisiin ja niitä parannettaisiin ja katsottaisiin, miten Euroopan unionissa tätä järjestelmää voitaisiin kehittää siten, että yritykset sitoutuisivat ponnekaammin tähän järjestelmään. Jos toimisimme vapaaehtoisuuden pohjalta, niin varmaankin PK-yritykset voisivat helpommin liittyä tähän järjestelmään, koska heillä on olemassa jo tietty pelikenttä, jolla he voivat sitten itse toimia. Lukuisia tarkistuksia on jätetty koskien työntekijöiden osallisuuteen CSR-järjestelmään. Minun mielestäni pitäisi olla ihan itsestään selvää, että näin yrityksen työntekijät voisivat toimia. Se olisi toivottavaa lähestymistapa, mutta tietyistä tarkistuksista ei käynyt ilmi, että pitäisikö perustaa joku taho, jonka kautta työntekijät voisivat olla mukana CSR-toiminnassa. Eli tämä on hiukan epäselvä. Meillä on olemassa nyky jo järjestelmiä, jotka antavat mahdollisuuden työntekijöille osallistua tähän järjestelmään. Sitten meillä on olemassa tarkistuksia, jotka liittyvät sellaisiin seikoihin, kuten työoloihin, joita ei noudateta tietyissä yrityksissä. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että yritykset rikkovat voimassa olevaa lainsäädäntöä. Liberaalien näkökulmasta katsottuna tämä asia ei liity millään tavalla CSRään. Jos yritys ei toimi lakien ja määräysten mukaisesti, niin silloin kyse ei ole stä, joten me emme tällaisia tarkistuksia voi hyväksyä. Emme tietenkään voi hyväksyä sitä, että yritykset eivät noudata lain sanomaa, mutta nämä asiat eivät kuulu tähän yhteiskuntavastuukeskusteluun. Jos nämä asiat huomioidaan, niin silloin voidaan puhua kylläkin tasapainoisesta asiakirjasta, joka antaa uutta pontta Euroopan tason keskusteluille ja rohkaisee sellaisiakin yrityksiä, jotka ovat olleet ponnekkaasti toiminnassa mukana me vain osoitamme, että me todellakin kunnioitamme ja annamme tunnustusta tälle heidän tekemälleen yhteiskuntaa työllä. Kiitoksia. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, niin annan esittelijälle muutama sana siitä ennen kuitenkin. Siis- Sanooko komissio jotain? Only if you do. I don't want to preempt your chairing role. Tiedän, että komissio nyt on paikalla, joten se nyt ainakin oli tiedossa. Commission. Okay. Yeah. Uh, then I will give the floor to... Annan siis puheenvuoron komission edustajalle, jos te olette sitä mieltä, että se on hyödyllistä ja kom... annan omat kommenttini jälkeenpäin komissiosta. Susan Birt, työllisyyspääosalta ja, to... ja to... toinen edustaja on yrityspääosastolta. Don't. Just Kiitoksia ja huomenta. Kolme huomiota näistä kompromisseista. Nämä lahjoitukset, niin komissiolla ei ole mitään aikomusta tehdä yritysten lahjoituksista pakollisia. Komission tiedonannossa ei ole mitään, missä millään tavalla viitattaisiin, että komissio aikoisi tehdä näin, mutta tällaista aikomusta ei siis todellakaan komissiossa ole. Toiseksi me tuemme näitä ISO-standardeja, se voisi toimia innoituksena komission uusille yhteiskuntavastuumääritelmille. Ja se on ihan fakta, koska ISO 26 standardeja tarkasteltiin yksityiskohtaisesti, kun työstimme tätä asiaa. Ja kolmanneksi, ehkä tiedätte, että komissio on aika varovainen sen suhteen, että olisi eurooppalainen yhteiskuntavastuumerkki, meidän täytyy hyvin tarkkaan miettiä näitä hallinnollisia kustannuksia tällaisesta järjestelmästä. Samanlainen järjestelmä oli kokeiltavana täällä Belgiassa muutama vuosi sitten, ja se nyt ei ollut mikään suuri menestys. Emme tiedä, että olisi mitään tällaista pyyntöä tullut oikeastaan yrityksiltä, että tällainen merkintä saataisiin Eurooppaan. Ja on selvää, että me tietysti koordinoimme yrit- esittelijän kanssa näitä eri teknisiä kysymyksiä, jotka liittyvät komission ja EUn rooliin näiden suuntavivojen määrittelyssä. Ähm, merci, je vais redonner la... Kiitos, annan puheenvuoron esittely, mutta ihan yksi huolenaihe, jos sallitte. Vaikuttaa siltä, että mahdollisesti kaiken tämän työn jälkeen, kun neuvotellaan suullisista tarkistuksista – velvoittavasta luonteesta tai ei, siinä voi syntyä paljon sekaannusta huomispäivän neuvotteluissa, jos tässä vaiheessa neuvottelu ja suullinen tarkistus tästä aspektista tulee sille. Voisimme päästä sopuun kompromissitarkistuksista, mutta eikä lähteä suullisten tarkistusten tielle, koska siitä syntyy sekannusta. Ei se ole hyvää päätöksentekoa. Jos jollakin ryhmällä on ongelma ja sitten tehdään suullinen tarkistus 1-2. Ja jos suullinen tarkistus vedetään pois, niin silloin ryhmän pitää tavallaan äh, ehkä vähän pakolla ostaa tämä kompromissi. Ei tämä ole hyvää käytäntöä neuvottelijoille tämä viestiksi. Jos kompromissia on nyt laadittu, tuntuu siltä, että se sitoo sitten äh, yksiä toisiakin äh, näin tärkeässä neuvottelun kohdassa ja vaiheessa. Meidän pitää toteuttaa hyviä neuvottelukäytänteitä. Eh, minä nyt haluan tässä enemmän vaikuttaa neuvottelujen kulkuun. Annan puheenvuoron esittelijälle takaisin. Eh, that's a very proper... Niin tämä on ihan oikeutettu huolenaihe. Itse olin mukana tässä menettelyssä ja tiedän, että ne, jotka ovat tukeneet kompromisseja, eivät niitä enää muuta. Ja jos on suullisia tarkistuksia, niin ne liittyvät sitten muihin tarkistuksiin, eivät kompromissitarkistuksiin. Mutta tämä hoidettiin maanantaina Strasbourgissa. Ja joko näitä suullisia tarkistuksia sitten hyväksyttiin tai ne vedettiin pois ja olimme lähes yksimielisiä eri ryhmissä tästä ja odotan, että samoin toimimme nyt tässä suhteessa. Kiitoksia Orille ja Bulonille. Sitten Gigi Veskalle sanoisin, että toistan nyt, ehkä tämä nyt ei tullut selväksi alkupuheenvuorossani, eli hänen tarkistuksensa 47, niin minä vedin pois nämä sanat oikeanlaisen sääntelyn käyttö. Eli se on otettu pois. Eli tavallaan te saitte läpi sen, mitä halusitte tämän tarkistuksen kautta, eikä se jätetty huomiota, Eli halusin nyt varmistaa, että tämä nyt tuli selväksi. Sitten Benjen hän nyt varmaan on juristi siitä päätellen, miten hän puhui. En nyt ole varma, onko se mikään kohteliaisuus. Mutta hänelle sanoisin, että tässä kompromississa on poistettu viittaus kolmansiin maihin ja se viittaa näihin alueellisiin kysymyksiin. Eli tämä on nyt esitetty vähän eri muodossa. Eli oikeastaan katsoisin, että osittain olemme kattaneet hänen huolenaiheensa. Ja sitten No, voimme keskustella. Ja esimerkiksi huomenna on yksi yritys, jossa olen mukana. Ja meillä on sitten aivoriihi, jossa on mukana yritysten edustajia. Yritykset eivät ole sinänsä huolissaan, kun olemme käyneet näitä keskusteluita. Enkä nyt kritisoi sitä, mitä sanoitte, mutta tässä valiokunnassa on se vaara, että me katsomme muita konflikteja, joita meillä on muilla politiikan aloilla, ja sitten katsomme sitä, mitä sanomme 50 vuotta sitten, emmekä ole ihan ajan tasalla. Hän nyt tietysti tuntee nämä asiat paremmin kuin minä, mutta hän voisi ehkä tulla tähän tilaisuuteen tai näihin tilaisuuksiin, koska yritysten edustajat, jotka ovat olleet yhteydessä minuun, eivät halua mitään klassista sääntelyä. He eivät halua mitään sellaista, mutta ei kukaan tätä ehdotakaan. Juuri komissio sanoi juuri näin. Mutta he kuitenkin haluavat julkista tukea. He haluavat kannustimia julkiselta sektorilta, että julkisen sektorin pitäisi neuvotella heidän kanssaan, koska meillä on kuitenkin johtava rooli yritysten kanssa tässä asiassa. He haluavat uskottavuutta ja varmuutta siitä, että yhteiskuntavastuualoitteita tuetaan. Ja Johannesburgissa, mm, muistaakseni oli Rio, ei, anteeksi, Riossa oli 6000 yritystä edustettuina, jotka olivat kestävän kehityksen huippukokouksessa, ja kaikki sanoivat, että me olimme valmiita tekemään tämän, Miksi eivät hallitukset tee enemmän tämän suhteen. Ja se on ihan totta minun mielestäni. Mutta näin siis yritykset totesivat, että nyt pelätään, että on ylisääntelyä ja niin edelleen, ja se pelko ei tule yrityksistä. No tietysti tämä voi vielä mennä pieleen, mutta tarkoituksena ei ole toimia niin tässä mietinnössä ja voin tämän vakuuttaa kaikille. Sitten Hirschin kanssa oli samaa mieltä, erityisesti sen suhteen, mitä hän sanoi sosiaalisesta vuoropuhelusta. No, tämä nyt on jo mainittu, pitää paikkansa, mutta jotkut kollegat tietysti pelkäävät samalla tavalla kuin jotkut pelkäävät äh, vääränlaista sääntelyä, niin toiset pelkäävät, että työehtoneuvot neuvotteluita jotenkin vääristetään tässä suhteessa. Tämä nyt ei muuta mitään, tämä tekee asiat vain selvemmäksi, joten en usko, että on mitään haittaa siitä, että sanotaan tekstiin, mutta olen samaa mieltä siitä, mitä sanoitte. Sitten tämä sosiaalinen merkintä. No, tätä olen miettinyt ja hän tietää, että olen tätä asiaa käsitellyt pitkään itsekin, mutta voidaan sanoa, että Bulon ja EPP on tehnyt tästä kulmakiven tämän mietinnön suhteen mutta tämä on kuitenkin koko valikunnan ja parlamentin mietintö. Eli olen keskustellut tästä, ymmärrän nyt paremmin hänen kantansa, ja hänen kanssaan haluaisin nyt keskustella todellakin yksityiskohtaisesti tästä aiheesta, koska on tiettyjä käytännöllisiä asioita, joita hänellä on mielessään ja jotka ehkä voitaisiin ottaa mukaan Euroopan tasolla. Mutta todellakin haluaisin, että komissio ymmärtää tämän asian tässä valossa. Ja lopuksi Hirsch erittäin hyvin totesi, Hänhän puhui siitä, että meidän pitää uudistaa nyt tätä keskustelua ja päivittää sitä EU-tasolla. Ja jos katsotaan nyt kokonaiskuvaa, niin tämän tyyppisessä keskustelussa puhutaan kompromisseista ja neuvotteluista, tietyistä sanamuodoista ja niin edelleen. Mutta kokonaiskuva on se, että komissio on tehnyt tiedonannon 18 kuukautta sitten, se oli aika hyvä. Siinä uudistettiin keskustelua, mutta siitä on jo puolitoista vuotta. Nyt täällä parlamentissa meillä on mahdollisuus luoda foorumi yhteiskuntavastuulle – edistää yhteiskuntavastuuta yrityksissä ja muissa sidosryhmissä Euroopassa. Me voimme antaa oman leimamme tälle keskustelulle ja kehittää tiettyjä asioita, joita tiedonannossa otettiin esille. Mielestäni toimimme näin. Olen ylpeä tästä tekstistä. Olen ylpeä se tästä tuloksesta, joka saadaan aikaan. Ja meidän täytyy varmistaa, että sanamuoto on oikea ja että kompromissit ovat oikeanlaisia, että äänestyslista on oikeanlainen. Mutta meidän täytyy muistaa tämä kokonaiskuva. Eli meidän pitää nyt päivittää tätä keskustelua ja siihenhän me pyrimme. Öö. Kiitos paljon. Tästä tuli nyt sisältöpohjainen keskustelu, mutta 24. tammikuuta tarkistusten ja työaika kompromisseille myös toivottavasti ei tule liikaa suullisia tarkistuksia. Ja äänestämme tästä helmikuun täysistunnossa. Olemme vähän myöhässä nyt aikataulusta. Pyydän seuraavaa puhujaa olemaan mahdollisimman tiivissanainen. Etukäteen pyydän ja anteeksi Nadia Irsilta, jolle annan välittömästi puheenvuoron, kun hän esittelee meille seuraavan esityslistan kohdan 35 tarkistusesittelyä. 199 tarkistusta on jätetty hänen mietintönsä, jossa puhutaan maahanmuuttajien kotouttamisesta, vaikutuksesta työmarkkinoihin ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ulkoisesta ulottuvuudesta. Tässäkin on kyse meidän oma aloitemietinnöstä. Nadia, ole hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Alkuun saanen kiittää sydämellisesti kaikkia erinomaisesta yhteistyöstä. Tarkistuksia jätettiin 200 kappaletta, joten kun kompromissitarkistuksia on enää 35 kappaletta, niin uskoakseni olemme tehneet erinomaista työtä ja varmaankin huomisessa äänestyksessä tämä asia saadaan sutikkaasti vietyä läpi. Olemme varmaan huomioineet kollegoiden esimät, esittelemät huomiot ja näin olemme saaneet toimivan paperin aikaiseksi. Eli näytämme, miten tämä integraatio, kotouttaminen ja muut kysymykset pitäisi huomioida. Tämä ei ole mitkään vähäpätöinen kysymys, joten kiitokset näistä tarkistuksesta. Mitä tulee kompromissitarkistuksiin, niin keskeisemmät liittyvät yhtäältä maahanmuuttajien tämänhetkiseen asemaan Euroopan unionissa. Eli ammattipätevyyksiä ei välttämättä tunnusteta sataprosenttisesti sosiaalikoulutuspalveluiden tarjonta ei vastaa toiveita. Ja sitten erityisesti naismaahanmuuttajien asemaa on yritetty huomioida ongelmien selvittämiseksi. Lisäksi monet kompromissit liittyvät olemassa oleviin haasteisiin, joihin Euroopan unionin on tartuttava. Eli mikäli haluamme saada ammattitaitoisia maahanmuuttajia Euroopan unioniin, niin se edellyttää todellakin avointa mieltä, jotta nämä kansalaiset, kolmasen kansalaiset voivat tulla Euroopan unionin alueelle. Integraatioasia on useammassa tekstissä ollut esillä. Me korostamme kielen merkitystä juuri kotouttamisen varmistamiseksi. Koulutuksen, jatkokoulutuksen, työpaikkojen tarjoaminen on erittäin tärkeä integraatiossa, integraatioprosessissa. Ja me korostamme myöskin maahanmuuttajien enenevää pyrkimystä itsenäiseen ammatinharjoittajan työn tekemiseen. Heille olisi tarjottava myöskin mahdollista tällaiseen eh, eettiseen yrittäjyyteen. Sen merkitystä olemme yrittäneet korostaa. Ne asiat siis huomioimme kompromissitarkistuksessa. Lisäksi toteamme, että silloin kun kolmannen maan kansalainen tulee Euroopan unionin alueelle, niin valmistelutyö ei alka vasta kun raja ylitetään, vaan me toivomme, että alkuperämaissa tehdään jo tätä valmistelevaa työtä. Eli valistettaisiin ihmisiä siitä, että miten esimerkiksi unionissa asiat on totuttu hoitamaan. Eli tämä alkuperämaa lähtöinen lähestymistapa korostuu. Sitten meillä on olemassa kompromissi, tarkoitus, joka liittyy juuri kotouttamiskysymykseen. Se on keskeinen asia. Siinä huomioidaan muun muassa Pohjois-Afrikassa vallitsevat epävarmat olosuhteet. Ja me yritämme löytää sitten molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu välttäen, että alkuperämaasta kaikki ammattitaitoiset ihmiset lähtevät omasta maastaan. Lisäksi vaadimme komissiota tarkastelemaan sellaista mahdollisuutta, että järjestelmä, ammattitaitoisten ihmisten maahanmuuttojärjestelmä olisi vapaaehtoinen. Ajatuksena on se, että erityisesti pienet maat voisivat olla kiinnostuneita tällaisen vapaaehtoisen järjestelmän käyttöön otosta. Kyse on siis vapaaehtoisuudesta. Mehän tiedämme, että jäsenvaltiot vastaavat maahanmuuttokysymyksistä, mutta olemme yhtä lailla tietoisia siitä, että mikäli kolmannen maan kansalainen tutkiskelee eri mahdollisuuksia, mihin maahan hän voisi muuttaa, niin hän joutuu kohtaamaan 27 maan järjestelmän tilkkutäkin, joten tähänkin viitaten olisi järkevää, että meillä olisi vapaaehtoinen järjestelmä käytössä. Sitten mitä tulee näihin epätavanomaisin syyn Euroopan unionin alueelle tuleviin kolmansien maiden kansalaisiin. Heihinkin tulisi soveta juuri tätä kotouttamisperiaatetta ja lisäksi yhtä lailla tärkeää on sosiaalisen koordinaation tarve. Me toteamme, että kahdenkeskisiä sopimuksia on jo solmittu, mutta varmaan olisi paikallaan, että Euroopan unioni toimisi koordinaattorina ja että ne Euroopan unionin kansalaiset, jotka toimivat para-aikaa kolmansissa maissa, niin että hekin, heitäkin voitaisiin käyttää tässä koordinointiprosessissa hyväksi. Tässäpä pähkinänkuoressa kaikki ja mikäli nämä kompromissitarkistukset hyväksytään nykyisessä muodossa, niin minä uskon, että silloin meillä on erinomainen teksti, joka osoittaa, miten tällainen Euroopan unionin integraatiopolitiikka voisi toimia erityisesti työmarkkinanäkökulmat huomioiden. Öö, kunnianhimoisia tavoitteita, hienoa. Edustaja Garon ja sen jälkeen edustaja Blinkevichiute. Madam Chair, uh, very briefly. Kiitoksia ihan lyhyesti. Kiittäisin Hirschiä tästä hyvästä työstä ja hyvästä koordinoinnista Mielestäni kompromissitarkistukset tällä hetkellä hyvin tarkkaan osoittavat, miten maahanmuuttajien pitäisi toimia sekä taloudellisesti että yhteiskunnallisesti. Mietinnössä on keskitytty siihen, miten maahanmuuttajatyöntekijät voitaisiin helpommin kotouttaa. Eli II-kompromississa on puhuttu tästä joustavuudesta ja siitä, miten maahanmuuttajat paremmin voivat vastata kilpailullisiin haasteisiin eurooppalaisessa yritysmaailmassa. Ja tämä on hyvin oikea-aikainen mietintö. Meillä on nyt työperäistä maahanmuuttoa yhä enemmän. Ja Oma ryhmäni EPP tukee tätä mietintöä ja näitä kompromissitarkistuksia. Kiitos. Äh, Madame Rouva Blinkevičiūtė. Na ir pirmiausia, aš iš tikrųjų noriu. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin nyt vilpittömästi kiittää Hirschia, esittelijää. Meillä on ollut hyvää hedelmällistä yhteistyötä jatkuvasti ja tärkeää on, että hän jatkuvasti mietti näitä kompromisseja eri poliittisten ryhmien välillä. Ja tulos on se, että meillä on 35 kompromissitarkistusta ja meidän ryhmämme SD-ryhmä tukee näitä tarkistuksia koska esittelijä otti huomioon meidän kantamme. Aikataulu alkaa nyt olla aika tiukka, joten keskityn nyt vain yhteen seikkaan. Eli kompromissitarkistuksissa on pyritty korostamaan sitä ajatusta, että paraus kotouttaminen onnistuu työmarkkinoiden kautta. Usein maahanmuuttajia syrjitään kun ajatellaan työolosuhteita, palkkaa ja niin edelleen. Eli me keskitymme nyt tähän kysymykseen ja me kiinnitämme jäsenvaltioiden huomion tähän tilanteeseen ja toteamme, että tällaista tilannetta ei voida suvaita. Toinen tärkeä seikka liittyy maahanmuuttajien lapsiin – onko heillä aina sellaiset olosuhteet, että he pystyvät menestyksekkäästi kotoutumaan Euroopan unionin yhteiskuntaan alusta pitäen? Ja sitten toinen seikka, josta pyytäisin, että enemmistö tukisi sitä, on oikeus työhön. Eli maahanmuuttajatyöntekijöiden perheenjäsenillä on myöskin oikeus työhön. Perheenjäsenillähän on tällainen oikeus saada työtä, ja tällä tavalla voitaisiin myöskin lieventää sosiaaliturvajärjestelmään kohdistuvaa taakkaa, jos nämä perheenjäsenet saisivat oikeuden tehdä työtä. Lopuksi toteaisin, että Hirschin tekemä ehdotus tästä niin sanotusta pistejärjestelmästä. Alun perin ei vaikuttanut meistä hyväksyttävältä, mutta nyt sitten myöhemmin olemme havainneet, että ratkaisu on löydettävissä ja pyydämme, että komissio arvioisi tätä pistejärjestelmää. Ja kiitoksia vielä kerran tästä tehdystä työstä. Kiitos, Jean Lambert. Kiitoksia. Rouva puheenjohtaja, minäkin haluaisin kiittää esittelijää erittäin rakentavassa hengessä tehdystä työstä ja siitä, miten nämä kompromissitarkistukset on saatu aikaiseksi. Tämä on pitkälti Libe-valiokunnan esittämän hengen mukainen teksti. Nämä täydentävät toisiaan erinomaisella tavalla. Minäkin korostaisin merkitystä syrjinnän vastaisessa taistelussa. Minä uskon, että me olemme löytäneet tasapainoisen lähestymistavan EUn kansalaisten ja kolmansien maiden kansalaisten kohtelun suhteen. Eli tästä tekstistä löytyy paljon yksityiskohtia. Siinä viitataan lähtömaassa tapahtuvaan toimintaan, eli mitä lähtömaissa voidaan tehdä häikäilemättömien toimien kitkemiseksi ja miten voidaan olemassa, olevia, olemassa olevaa tietotaitoa parhaiten käyttää hyväksi. Mehän tiedämme, että monet kolmansien maiden kansalaiset tekevät heidän koulussa kaikkea muuta kuin vastaavaa työtä, joten siinä menee tietotaito hukkaan, joten näissä kompromissitarkistuksissa tähänkin asiaan paneudutaan. Minä uskon, että tämä on hyvin positiivishenkinen, kattava teksti. Se todellakin tarkastelee sitä, millä tavalla olemassa oleviin ongelmiin voitaisiin paneutua. Kiitokset tästä esittelijälle. Onko muita puheenvuoropyyntöjä esittelijälle vielä puheenvuoro. Ja, vielen dank. Ähm, kiitoksia. Eli kiitoksia vielä hyvästä yhteistyöstä ja aikataulua huomiota, niin nyt vain kiitän teitä ja meillä on tässä nyt hyvä asiakirja. Siinä ei vain todeta, mikä on tilanne tai mitä on tapahtunut menneisyydessä, vaan siinä katsotaan myöskin, mitä voidaan tehdä, jotta tulevaisuudessa voimme tehdä rakentavaa työtä ja saadaan hyvää kotouttamista EU-ssa. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Näin olemme käsitelleet tämän esityslistan kohdan. Ja siirrymme seuraavaksi anteeksi, äänestämme tästä huomenna, jotta se sitten käsiteltäisiin maalis- tai huhtikuussa täysistunnossa. Kuten ilmoitin kokouksen alussa tänä aamuna, kohta kuusi esityslistaltamme Rova Zimmer sanoi, että tästä kompromissitarkistuksista ei tarvitse keskustella. Hän eikä lausunnostaan, joten voimme siirtyä käsittelemään kohtia 7, 8, 9, 10, 11, 12, joista ehdotan yhteiskeskustelua. Tässä on kyse vastuuvapauksista. Tässä on kyse ensimmäisestä keskustelusta lausunnoista. Meillä on, tässä on kyse budjetin lausunnosta. Ensimmäisestä, ensimmäinen käsittelee EUn yleisestä talousarviosta pääluokasta kolme komissio ja toimeenpano virastosta. Haluamme ensinnäkin sanoa tehdä ensin yleisen analyysin ja olemme erittäin iloisia siitä, että on huomioitu virheet, on kuitenkin korostettu, kuinka tärkeää on seurata näiden erilaisten instrumenttien toteutumista, mutta tavalla, samalla täytyy pitää mielessä poliittiset tavoitteet ja mitä myös 2020 strategiat, jotka ei aina ole toteutunut kaikissa olosuhteissa. Me olemme huolissamme siitä, että vaikka ESRn budjettikohtia täydettiin siirroilla toisista budjettikohdista ja lisätalousarviolla, niin edun, edunsaajille jäi maksamatta yli 2,7 miljardia euroa. Se tarkoittaa, että se vaikeuttaa paljon tätä menettelyä ja politiikan tehokkuuden toteutumista. Olemme erittäin iloisia siitä, että tekninen apu sai lisätalousarviota 3,25 miljoonaa lisämäärärahoja operatiiviseen tekniseen apuun ja olemme sitä mieltä, että kun puhutaan työllisyysohjelmasta, progress-ohjelmassa, niin työllisyyden osa on hieman alhaisempi kuin Anteeksi, anteeksi, sanoo puheenjohtaja. Se on vähän heikompi kuin mitä tämä itse osio merkitsee koko ohjelman kokonaisuuden kannalta. Ja voimme todeta, että EURESin toteutumisaste on 70, käyttöaste oli 74 prosenttia kaudella 2010-2011 ja kun se oli vain 67 prosenttia kaudella 2011-2012 ja pyydämme komissiota parantamaan tämän e, EURES-verkon määrärahojen käyttöä. Pyydetään, että vähän muutetaan EURESin toimintaperustetta. Sitten on seuraava lausunto, joka käsittelee Euroopan virastojen talousarvioita yleensä me voimme todeta, että, että ne ohjelmat ja niin kuin virastot ovat ne laatineet, ne ovat aika hyvin sovellettu. Nykytilanteessa on otettu poliittiset prioriteetit huomioon. Me toivomme, että virastot tekevät tiivisti yhteistyötä asianosaisten valiokuntien kanssa, jotta olisi tehokasta työ, ja me pyydämme komissiota tekemään saamaan optimaalista toimintaa. Tässä on kyse siitä, että virastot toimivat yhteistyössä, mutta että virastot keskenään toimisivat myös tehokkaammassa yhteistyössä, koska sitä ei ole vielä pystytty parantamaan. Ja me toivomme, että, että eri virastojen tilinpäätöksen esittämistapa olisi yhdenmukaisempi. Kun on kyse erityisbudjetista, CDFOPin erityisbudjetista, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen erityisbudjetista. Me voimme todeta, että tämä strategia 2020 on hyvin integroitu ja tilin tarkastustuomioistuin on ilmoittanut, että tilinpäätöksen perustan olevien toimien toimet olivat laillisia ja asianmukaisia. Me olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että on tehty, laadittu hyvä seuranta ja työohjelman toteuttamiselle. Me olemme kuitenkin sitä todenneet, että pitää vielä saada parannusta koska 77 määrärahasiirtoa vuodelta 2011 tarkoitti sitä, että vain 67 toteutui niistä. On myös todettu, että on peruuntuneita maksumäärärahoja, mutta olemme pahoillamme tästä pysyvästä tilanteesta, että CDFOPilla ei vieläkään ole johtajaa. Minä sanon, että Sedefop valitti tästä, laus, tästä maininnasta meidän lausunnossamme pahoittelista. Minä en näe mitään syytä poistaa tätä päinvastoin. Pyydän, että olisimme vieläkin tiukempia ja tar- tarkkaavaisempia tilanteessa, jota ei missään nimessä voi hyväksyä. Olivatpa vastuualueet mitkä tahansa. Neljäs lausunto käsittelee Euroopan ähm, koulutusta, koulutussäätiötä. Meillä on myös siinäkin tilintarkastustuomioistuimen ähm, toteamus, että tilinpäätösperustan olevat toimet olivat laillisia ja asianmukaisia ja olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että tämä on lähtenyt erittäin hyvin liikkeelle, kun ajattelemme arabimaiden kevään tapahtumia ja EU on voinut todellakin näyttää, miten se on voinut uudelleen linjata politiikkansa ja miten se on voinut puuttua asioiden kulkuun tässä erittäin suuressa poliittisessa tapahtumaketjussa. Seuraavaksi kerron teille Euroopan ja työterveys- ja työturvallisuusviraston vastuuvapaudesta ja budjetista Ushomie, virasto, joka, anteeksi, Bilbao, joka to, Bilbaossa toimiva virasto. Me voimme myös olla tyytyväisiä siitä, että siellä on ollut korkeat työterveys- ja työturvallisuusstandardit ja niitä on edistetty, vaikka se ei ehkä välttämättä aina tarkoita sitä, että komissio aina uudistaisi hyvin tätä työturvallisuusstrategiansa Tässäkin tiilin tarkastustuomioistuin on todennut, että tilinpäätös oli aivan laillisesti ja asianmukaisesti toteutettu, mikä on tietysti mukavaa meille. Ja me ehdotamme, että otettaisiin kuitenkin huomioon tilintarkastus ja tuomioistuimen huomautus, jonka mukaan määrärahojen peruntumisaste nousi 4-8 prosenttiin vuonna 2011. Siis 2010-2011 nousu oli 4-8 prosenttiin ja että vuoden 2011 budjetti on 0,9 miljoonaa euroa korkeampi, jos verrataan edelliseen vuoteen, eli vuoteen 2010. Viimeiseksi on kyse työterveys Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö, joka virasto sijaitsee Dublonissa. Me olemme erittäin iloisia siitä, että siitä, miten työohjelma on sopeutettu kriisin tilanteeseen ja kun ajattelemme erityisesti työolosuhteita ja mahdollisuutta painottaa tämän julkisen sektorin, eh, anteeksi, anteeksi, ennakkoehtoja, mutta puheenjohtaja ensinnäkin. Me olemme iloisia siitä, miten työohjelma 2011 komissiolta on sopeutettu, kun otamme huomioon kriisiin ja sen vaikutukseen työolosuhteisiin. Ja erityisesti pitäisi erityistä huomiota että kestävän, tehokkaan ja tuloksellisen julkisen sektorin edellytysten selvittämiseen. Ja tämä tarkoittaa tietysti työpaikkojen luomista, mitkä ovat olleet rakenteelliset heikkoudet, ne on tunnistettu, jotta todella voitaisiin luoda työpaikkoja. Olemme myös tyytyväisiä siihen, että tässäkin tilintarkastus tilintarkastustuomioistuin ei ole törmännyt mihinkään vaikeuksiin, kun on kyse tilien laillisuudesta ja asianmukaisesta toteutumisesta. Ja tilintarkastustuomioistuin on myös huomauttanut, että rekrytointimenettelyjen avoimuutta on aihetta parantaa. Näin ollen olemme käsitelleet nämä lausuntoluonnokset. Tiedän, että tämä voi vaikuttaa hyvinkin muodolliselta, mutta pyydän, että nyt, että jäsenet mieltäisivät nämä vastuuvapauslausunnot kaikeksi muuksi kuin muodolliseksi tekstiksi, tekstiksi koska kaiken tämän budjetin takana, taustalla on kyse rahoituksesta. Miten rahoitetaan näiden virastojen toiminta, mutta mehän tiedämme, että kuinka tärkeitä virastot ovat tälle valiokunnalle, jos ajattelemme meidän valiokuntamme varsinaista työskentelyä. Edustaja Ori on pyytänyt puheenvuoroja ja sen jälkeen Edith Bauer. Kysyn Sipen eh, elnökassoin. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin tämä pääluokka kolme komissio. No, periaatteessa olemme samaa mieltä siitä, mitä juuri sanoitte. Me katsomme myöskin, että nämä eri välineet, tutkimukset, tutkinnot ovat tärkeitä. Ja meidän täytyy korostaa myöskin sitä, että meidän täytyy muuttaa käytänteitä. Liian paljon varoja jää järjestelmään ja jo aikaisempina vuosina olemme todenneet, että ei ole hyvä, että käytössä olevia resursseja ei käytetä. Tämä koskee sosiaalirahastoa, mutta myöskin EURES-järjestelmää. Ja nyt olemme todenneet, että tämä on todellinen haitta tässä keskustelussa. Kun sanotaan, että teillä on varoja, mutta ette edes käytä niitä, joten miksi haluatte lisää? Eli on hyvä, että puheenjohtaja korosti juuri tätä seikkaa mietinnössään. Eli käytössä olevat varat joita ei käytetä, ovat ongelma. Sitten olen samaa mieltä myöskin muista toteamuksista. Meillä on yleinen ongelma. No, täytyy katsoa näitä virastoja sitten vielä yksitellen. Yhtäältä on liikaa sitoumuksia tulevaisuuteen ja toisaalta on sitten yleinen ongelma, joka liittyy näiden varojen käyttöön. Eli suunnittelua ei hoideta kunnolla. Näitä siirtoja tehdään vuoden loppuvaiheessa ja tämä sitten johtaa myöskin ongelmiin. Eli meidän pitäisi enemmän kiinnittää huomiota hyvään suunnitteluun, koska silloin ongelmia olisi vähemmän. Olen kuitenkin iloinen siitä, että tilintarkastustuomioistuin ei ole löytänyt mitään laittomuuksia tai säännönvastaisuuksia. Se on erittäin hyvä uutinen, aina ei näin ole ollut. Ja voidaan myöskin sanoa, että tällä saralla edistystä on todellakin tapahtunut. Sitten Torinon virasto, ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus. No, meillä on aina se vaikutelma, että maksujen tilanne ei nyt ole kunnossa. Esimerkiksi Unkarin hallitus ja Torinovirasto eivät ole samalla linjoilla, ja olisi tärkeää kuitenkin, että meillä olisi puitesopimus ja meidän pitäisi korostaa, että yhteisymmärryksen on löydyttävä. No sitten työterveys- ja työturvallisuusvirasto 4 prosentin peruutusten sijasta lukema on 8 prosenttia. No, tämä on pantu merkille, mutta ehkä tämä pitäisi nyt muotoilla paremmalla tavalla, koska tämä ei ole sellainen käytäntö, jota voidaan jatkaa tulevaisuudessa. Kokonaisuudessaan se, mistä nyt on puhuttu näissä lausunnoissa, on ihan oikean suuntaista ja hyväksyttävää, ja voimme tukea näitä toteamuksia. Kiitos. Öö, Merci, Edith. Kiitos Edith Bauer ja sitten Philippe Bagnon. Thank you so much. Uh, I would like to say... Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin kiittää teitä näistä teksteistä. Voin sanoa, että me olemme tyytyväisiä näihin teksteihin. Pari kysymystä Bilbaon virastoon osaan liittyen. Haluaisin ottaa esille kohdan kolme ja pyytäisin tarkennusta sen suhteen, mitä on tapahtumassa. Olen yrittänyt saada tarkempaa tietoa muista kieliversioista. Olen käynyt neljä toisintoa läpi ja löysin kolme eri muotoilua samaisesta asiasta. Ja tulkkauksen kautta välittyi sitten neljäs tulkinta, joten nyt kysyisin, että mitä tässä oikein ajetaan takaa. Toinen kysymykseni liittyy osan tiloihin. Tilanne oli epäselvä näistä, näiden omistussuhteiden osalta – Ja Bilbaon rakennuksiin liittyen kysyisin, että onko tilannetta saatu ratkaistua? Eh, Phil Benyon. Phil Benyon. Uh, right, thank you. Uh... Kiitoksia. Luen nyt Harkinin muistiinpanoja, koska hän on käsitellyt tätä. Hän on ilmestynyt reagoimassa Cameronin puheeseen tällä hetkellä. Ensinnäkin hän kiittää valmistelijaa. Hänellä on pari kysymystä ja kommenttia. Ensinnäkin yleisen talousarvion vastuuvapaus. Miksi Euresin käyttämät varat ovat vähentyneet ja mitä muutoksia pitäisi tehdä, jotta tämä trendi saadaan muutettua? Sitten CDFOP. Hän on tyytyväinen sen vastauksen tilintarkastustuomioistuimelle ja siihen, että prosenttilukema on vähennetty näistä siirroista vuodesta toiseen. Sitten Eurofound, kehittämissäätiö, hän on tyytyväinen siitä, miten, mitä on todettu näistä haastattelukriteereistä. Sitten työterveys- ja työturvallisuusvirasto, Hän on tyytyväinen vastaukseen. Ja jonkinlaista hämmennystä ilmeisesti nyt on siitä, että olivatko valtuuskunnat validoituja vai eivät, mutta tämä ongelma ilmeisesti on nyt hoidettu. Sitten koulutus, myöskin sieltä on tullut tyydyttävä vastaus tilintarkastustuomioistuimen kommentteihin. Ja hän tukee valmistelijan kommentteja, mitä tulee vastuuvapauteen 2011 erillisvirastojen toiminnan suhteen. Eli pitää paremmin hyödyntää virastojen kapasiteettia, kun laaditaan kasvututkimuksia, kasvututkimuksia ja pyritään välttämään päällekkäistä työtä. Kiitos. Kiitos paljon. Ennen kuin vastaan eri puhujille, kysyn, haluaako joku muu puhua. Jos ei näin ole, niin annan puheenvuoron edus, herra Merson Kantos, joka tulee komissiosta. <clears throat> Madam President, uh, honorable members of the committee, thank you for the opportunity to intervene Kiitoksia, että saan käyttää puheenvuoroa tähän vuoden 2011 vapaus, vastaavapauskeskusteluun liittyen. Me olemme tyytyväisiä, että tilintarkastustuomioistuin on ottanut huomioon tämän tärkeän äh, sosiaalisen ulottuvuuden ja me olemme tyytyväisiä viime vuosien aikana aikaansaaduihin, aikaansaatuihin tuloksiin. Haluaisin korostaa kolme asiaa, jotka ovat olleet omiaan parantamaan tilannetta. Ensinnäkin nämä heikkouksien poistaminen kansallisista valvontajärjestelmistä ja sitten yksinkertaistamisjärjestelmä. Sekin on omiaan vaikuttamaan positiiviseen tilanteeseen. Ja kolmanneksi riskialttiiden tuotteiden tarkempi valvonta. Maksujen määrä on kasvanut vuoteen 2010 verrattuna 40 prosentilla. Summa on tällä hetkellä 3,4 miljardia, mutta niin kuin teksteissänikin sanotaan – niin vuonna 2011 summa oli 2,4 miljardia, eli ne on siirretty vuodelle 2012 maksuja varten. Vielä tärkeämpi kuin alhainen virhemarginaali on se, että 49 miljoonaa ihmistä on päässyt nauttimaan näistä sosiaalirahaston varoista. Tämä osoittaa, kuinka tärkeä rooli sosiaalitalouskriisin aikana sosiaalirahastolla on. Me haluamme jatkossakin vahvan, vakaan sosiaalirahastojärjestelmän, jolla voidaan rahoittaa sosiaalialan toimia. Suuri osa varoista on keskitetty näihin strategisiin prioriteetteihin ja me olemme tyytyväisiä antaminen suosituksiin ja me haluamme jatkaa hedelmällistä yhteistyötä valiokuntanne kanssa. Oikein paljon kiitoksia ja mikäli teillä on kysymyksiä, niin pyrin niihin parhaani mukaan vastaamaan. Kiitoksia. Euh, euh, Kiitos, jos ei ole muuta sanottavaa. Minä vain yritän nyt tehdä yhteenvedon saamistani vastauksista ja vastauksista, joita haluan tarjota. Hyvä johtaja komissiolta, olen ehkä nyt vähän epämiellyttävä, mutta ellen olisi, niin ei täällä olisi mitään hauskaa enää tarjottavana. Te sanotte, olette käytettävissämme vastataksenne kysymyksiin. Kolme kysymystä esitytte, mutta ette vastanneet yhteenkään niistä. Teitte tässä nyt vähän mainosta, mainoskatkoa komissiolle, mutta kolme kysymystä on kuultu. Yksi, missä määrin se oli äh, Rova Harkinen kysymys. Missä määrin komissio käyttää todella virastojen työtä äh, tarkastelleksaan vuosikasvua, vuosikasvuraporttia? Rova Bauerin kysymys, joka liittyy tilintarkastustyömoistuimen huomiointeihin, on kyse tästä kohdasta 50. Agency based in Spain. Toisin kuin muut kaksi Espanjassa olevaa virastoa, sopimus, sopimusta ei ole saatu aikaan. Ette vastanneet tähän kysymykseen kolmanteenkaan, ette vastanneet laisinkaan, jossa puhuttiin Sedefopin viraston rekrytointimenettelystä. Kolme tärkeää kysymystä. Ettekö te vastanneet myöskään edustaja Örin tekemään kysymykseen, ehkä osittain, jossa puhuttiin maksumäärärahojen käyttöasteesta. Neljäs anteeksi, anteeksi, ehkä tämä on jo viides. Jo, kun ei olla eh, Aushanin, Aushanin työterveystyöturvallisuus eh, eh, toimenpiteiden uudistamisesta ja miten se liittyy eu strategiaan. Ei niitä ole mitenkään kirjattu, notifioitu, huomioitu. Tässä on kyse kuitenkin tärkeistä tekijöistä, jotka pitäisi löytyä näistä vastuuvapauslausunnoista meidän valiokunnastamme, kun ne sitten lähtevät budjetin valvontavaliokuntaan. Ehdotankin, että teemme sen tarkistusten välityksellä, jotka tullaan jättämään lausuntoluonnokseen, niin Aikaa on tammikuun loppuun asti, 30. asti, 30. päivän asti. Ja sanon jo puhuneille kollegoille, että olen aika lailla samaa mieltä kanssanne suuremmassa määrin synteisinkin suhteen. Ihan muistivirkistämiseksi, kun puhutaan virastojen tekemä työ. Vuosikasvun suhteen toinen pää, viraston pääpaikasta Bilbaossa kolmas sedefopin johtajan rekrytointimenettelyssä. Neljäs, miten on käytetty varoja, Euresin varoja. Viideksi ESR yleensä. En toivoakseni unohtanut yhtäkään tärkeää kohtaan. Kun olette jättäneet tarkistukset 30. päivä tammikuuta kello 12 mennessä, ää, käsittelemme niitä helmikuun 20. päivää ja seuraavan päivänä niistä äänestämme itse ja budjetinvalvontavaliokunta äänestää niistä 18. maaliskuuta. Näin olemme käsitelleet tämän esityslistan kohdan. Siirrymme kohtaan ka- tämän kohdan 12 viimeisenä. Le projet Haluan kuitenkin ennen ministereiden kanssa käytävää keskustelua esitellä teille suullisen kysymyksen, jonka jätämme teidän tarkastettavaksi. Anteeksi, tämä on esityslistan kohta 13, korjaa puheenjohtaja. Tässä on kyse suullisesti vastattavan kysymyksen käsittelystä säästötoimien vaikutuksista vammaisten henkilöiden elinoloihin. Tämä pyyntö on tullut meille GUER puolueryhmältä ja koordinaattorit tästä valiokunnasta ovat antaneet periaatteellisen hyväksyntänsä tekstistä itsessään. Tämä suullinen kysymys Siinä on kysyä, tämän analysoisimme säästötoimien vaikutuksia aivan erityisesti tähän kohderyhmään ja halutaankin saada tietää, kuinka paljon komissio on huomioinut tämän erityistilanteen yhtäältä ja toisaalta haluamme tarkistaa, miten tai nähdä, miten komissio aikoo toteuttaa strategiansa, joka olisi suosiollinen vammaisille henkilöille aikajaksolla 2010-2020. EUn pitää täyttää velvoitteensa YK on äh, peruskirjan mukaisesti, kun on kyse vammaisista henkilöistä. Tässä pitää ottaa huomioon vielä kolmas kysymys, joka liittyy Euroopan komission toteuttamiseen, Euroopan parlamentin päätöslauseman, hyväksymän päätöslauseman toteuttamisesta, joka perustuu Adam Kosan laatimaan mietintöön, jossa nimenomaan puhuttiin komission strategiasta, koska meillä on aivan, parlamenttimme aivan oma erityispäätöslauselma tästä, niin tässä on kyse syyllisestä kysymyksestä, jossa on useita eri viitteitä. Onko nyt tästä varsinaista puheenvuoropyyntöä? Edustaja Murphy. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia, että tämä otettiin esityslistalle. Ja olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy käsitellä tätä suullista kysymystä. Ensinnäkin haluaisin kiittää vammaisaktivisteja ja ryhmiä, erityisesti Enoa siitä, että se on ottanut tämän kysymyksen esille tässä valiokunnassa ja parlamentissa. Tällä hetkellä käsitellään hyvin paljon sitä, miten säästötoimet vaikuttavat eri yhteiskunnan osiin, esimerkiksi työntekijöihin. Vaikutus on hyvin rankka. Nuorisotyöttömyys on korkealla tasolla – ja yleensäkin työttömyys on korkealla tasolla. Mutta meidän täytyy keskittyä nyt erityisesti siihen, miten tämä säästöpolitiikka on vaikuttanut vammaisiin. Meillä on hyvä raportti, jonka kaikkien tulisi lukea. Se ilmestyi viime vuoden lopussa ja siinä on todettu, miten säästötoimet ovat vaikuttaneet vammaisiin. Ja yli viidennes vammaisista ovat köyhyysriskissä EU:ssa. Se oli vain 14,9 prosenttia verrattuna ihmisiin, jotka eivät ole vammaisia. Ja tämä johtuu siitä, että esimerkiksi Irlannissa 5-8 prosenttia leikattu näitä tukia, Kreikassa jopa 40 prosenttia, ja sitten budjettileikkaukset sosiaalipalveluiden osalta esimerkiksi tuet paikallisviranomaiselle ovat vähentyneet 28 prosenttia ja sitten julkista sektoria on rangaistu ja on suljettu palveluita, esimerkiksi päivähoitopalveluita, ammattikoulutusta. Ja se on sitten myöskin vaikuttanut vammaisiin. Sitten henkilöstön leikkaukset, palkkojen leikkaukset niiden osalta, jotka tekevät työtä vammaisten osalta. Ja Irlannissa tällainen kotityö on lisääntynyt, eli sellaiset henkilöt, jotka tulevat vammaisten kotiin auttamaan tai ikäihmisten kotiin, niin yli miljoona tuntia vähennettiin tällaista työtä. Ja kriisissä on vähennetty tukea itsenäiselle asumiselle monissa maissa. Ja tällä hetkellä edistys, jota saatiin aikaan näiden oikeuksien vahvistamisessa, nyt heikkenevät ja otetaan takapakkia. Ja nythän tässä puhutaan lyhyen aikavälin leikkauksista, jotka pitkälläkin aikavälillä vaikuttavat kielteisesti talouteen, kun ajateen sitä, että valtio joutuu maksamaan vielä enemmän perinteisistä palveluista. Ja sitten myöskin on annettu vähemmän tukea työpaikoille, jotka palkkaavat vammaisia. Joten tässä nyt on monia tärkeitä kysymyksiä, joita täytyy esittää komissiolle ja niistä pitää keskustella yleisestikin parlamentissa. Enkä hyväksy tätä logiikkaa, jonka mukaan no, parhaassa tapauksessa tätä kurjuutta pitää jakaa hiukan tasaisemmin. No ei minä tarvitse jakaa tätä kurjuutta ainakaan vammaisten kontolle eikä muidenkaan haavoittuvien väestönosien kontolle. Ehkä osakkeenomistajat ja pankit ja ne, jotka ovat rikastuneet kriisin aikana, voisivat maksaa tästä kriisistä. Ja lopuksi vielä sanoisin, että meidän täytyy keskustella tästä parlamentissa ja parlamentin ulkopuolella on huomattavaa liikehdintää. Kiitos. Adam Kojas, saatte puheenvuoron. Toivottavasti puhuitte lyhyesti, koska ministerit tulevat ihan heti kohta paikalle ja sen jälkeen Jean Lambert saa vielä puheenvuoron siis ennen ministereitä. Minä puhun ihan lyhyesti. Olen sitä mieltä, että on ihan selvää sen suhteen, että meidän valiokuntamme pitää kahdella tapaa tukea tätä asiaa, Eli, ja se on ihan hyvä, että suullinen kesitys on esitetty. Tämä on tullut kansalaisyhteiskunnan suunnalta tämä aloite. Olemme tukeneet sitä. Olen erittäin iloinen, että rouva puheenjohtaja sanoi, että me olemme jo käsitelleet tätä. Me olemme hyväksyneet mietinnön. Sen myötä halusimme lähteä hallinnoimaan tätä ongelmaa. Suositukset lähtivät Euroopan unionin komissiolle. Ja toivomme, että ne ehkä vähän heikentävät tätä, toivottavasti, mutta tätä asiaa ei kuitenkaan voida pyyhkiä pois pöydältä. Jäsenvaltiollahan on kaikki taloudellinen valta käsissään tehdäkseen asialle jotain, mutta on kuitenkin olemassa YK on, sopimus vammaisten oikeuksista, ja se täytyy ottaa huomioon. Minulla on kolme ehdotusta. EPP-nimissä ehdotan lisäystä kysymys koskee näiden esteiden poistamista, nimenomaan esteiden poistamista, liikkumi- liikkumisen helpottamiseksi, jotta pääsy olisi nopeampaa. Euroopan sosiaalirahasto meidän valiokuntammehän toivoo, että varoja käytettäisiin järkiperäisemmin. Alkavana vuonna toivomme, että prosenttiluku olisi suurempi, kun käytetään varoja vammaisten hyväksi. Kolmanneksi tilastoista tehty mietintö. Ei saa unohtaa, usein unohdamme, mutta ei saisi unohtaa, että kun puhumme vammaisista ihmisistä, Tuolloin tilastoiden pitää olla todella täsmällisen, täsmällisiä tarkkoja. Komissio on ehdottanut, että kuluvana vuonna tämä olisi prioriteetti. EPP tukee sataprosenttisesti tätä täydentävää kysymystä. Donnez la parole pour une minute à Jean Lambert. Jean Lambert, yksi minuutti. Ja sen jälkeen Alejandro Serkas, koska ministerit ovat jo osittain paikalla. Uh, thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin me tuemme tätä suullista kysymystä. Jotkut kohdat jo tulivat esille ja tietyt järjestöt tietysti myöskin ovat mukana näissä kysymyksissä, joita nyt tarkastellaan. EPPn ehdotus näihin esteisiin liittyen on hyvin tärkeä Meillä voi olla paljon politiikkaa, mutta jos ihmiset eivät pääse esimerkiksi liikennevälineisiin tai muihin, niin silloin vain puhumme emmekä tee. Eli minun ryhmäni tukee ehdottomasti tätä suullista kysymystä. Merci beaucoup, Kiitos otan vastaan Irlannin ministerit, jotka tulevat tänne joukkoomme. Alejandro Serkas, vielä yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos ihan lyhyesti. Sosialisti. Edustajana olemme erittäin iloinen tästä. Se on kuitenkin kiireellisesti toteutettava, koska tässä voidaan vain todeta, kuinka haitallisia vaikutuksia säästöpolitiikka on omannut tälle kohderyhmälle, mutta tämä on todellinen skandaali. E, se, että komissio ei ole estänyt, että asiat ovat tapahtuneet niin kuin ovat tapahtuneet esimerkiksi minun maassani. Koko se politiikka, mitä oli suunniteltu vammaisille, niin jokaista toimenpidettä Öö, on kuitenkin tervehditty ilolla, joka vain edesauttaa tätä sosiaali-yhteiskunnallista ja taloudellista romahdusta. Ja toivottavasti löydämme pian ratkaisun tähän näin tärkeän asian, emmekä jää vain retoriikan asteella. Bien. Alors, euh, No niin. Koordinaattoreiden kanssa on sovittiin niin, että tässä oli kyse suullisesta kysymyksestä ilman päätöslauselmaa. Öh, Keskustelua voidaan käydä uudestaan, mutta me tulemme kuitenkin ilmoittamaan täysistunnolle valiokuntana, että tämä on suullinen kysymys ilman päätöslauselmaa, koska se tuli koordinaattoreiden ehdotuksena. Eh, en tiedä, muuttuuko tilanne sitten täysistuntoon mennessä, mitä minä olen saanut valtuudet avata määräajan tarkistusten jättämiselle suullisesta kysymyksestä, josta juuri esittelin teille yleisajatuksen. Määräaika on 5. helmikuuta kello 12 tästä, siis nimenomaan tähän suullisen kysymyksen tekstiin. Siihen voidaan siis lisätä nämä vasta kuullut puheenvuorot ja minä sitten ehkä teen jonkunlaisen yhteenvedon meidän työstämme, jotta komissio ottaisi huomioon meidän työskentelymme. Ja mainitsen myös Adam Kosan laatiman mietinnön tästä aiheesta, joka on siis jo hyväksytty aikaisemmin tässä parlamentissa. Äänestämme helmikuun 21. päivä ja asia menee maalis- tai huhtikuussa täysistuntoon. Näin olen käsitelleet kohdan. Haluaisin käsitellä kohdan 21 esityslistaltamme, mutta edustaja Boulon ei nyt ole paikalla, joten käsittelemme sen tämän päivän lopulla de l'ordre du jour. Me siirrymme kohtaan 14 esityslistasta, jossa keskustelemme kolmen Irlannin ministerin kanssa, joiden toimiala liittyy meidän valiokuntamme työhön, on kyse sosiaalisesta suojelusta, työ- ja yritys- ja innovoinnista ja koulutuksesta ja ammattikoulutuksesta. Annan kullekin ministerille puheenvuoron ja pyydän jo tässä vaiheessa heitä pitäytymään 10 minuutin aikarajoissa. Todellakin, jos voisitte pysytellä kymmenessä minuutissa, jotta meillä jäisi aikaa kysymyksiin ja vastauksiin. Voisitteko antaa hyvän vision tästä toimivaltuuksien jakautumisesta ministeriöiden kesken? Tämä on tärkeää, jotta voitte hyvin valmistella kysymyksenne – ja kerron tässä jo heti nyt äh, edust, ministeri Richard Bruton, joka vastaa työ, yritys ja innovoinnista, työkysymistä, yrityskysymyksistä, innovoinnista. Joan Burton, sosiaalinen suojelu, lähetetyt työntekijät, direktiivi, Alejandro Serkan mietintö, jossa puhuttiin koulutuksesta, ammattikoulutuksesta. Kriaran Kannon vastaa tästä. Joan Burton vastaa sosiaalisesta suojelusta ja hänelle kuuluu myös nuorisoasiat ja vähäosaisille suunnattu apu. Siaran kannon, joka vastaa siis on täällä varsinaisen ministerin sijaisena, joka valitettavasti ei voinut tulla paikalle. Hänelle kuuluu kaksi suurta salkkua kokonaisuutta, kun on kyse monivuotisesta rahoituskehyksestä hän on valtiosihteeri, joka on vastuussa koulutuksesta, ammattikoulutuksesta. Siis äh, valtiosihteeri, joka ei pääse. Tässä on kyse salkusta, joka keskittyy nimenomaan ammattikoulutukseen. Teillä on salkussanne sekä neuvottelut Euroopan sosiaalirahastosta ja globalisaatiorahastosta. Annan äh, puheenvuoro teille itse kullekin vuorotellen ja vielä kerran muistutan teille – että valiokuntana tulemme Irlantiin vierailulle helmikuun alussa. Minä tulen vetämään valtuuskuntaa ja näin ollen voimme sitten jatkaa tätä keskustelua siellä teidän luonanne paikan päällä. Ja ensiksi annan puheenvuoron ministeri Richard Burtonille. Jos voisitte pysyttäytyä vielä seitsemässä minuutissa, se olisi aina parempi. Well, thank you very much indeed, Madam Chairman. I... Oikein paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minulla on ilo ja kunnia olla täällä teidän vierananne Tiedän, että Lissabonin sopimuksen nojalla teidän yhteispäätösvaltuutenne ovat laajentuneet. Tämä on hyvä asia ja se korostaa päätöksentekoprosessin demokraattista ulottuvuutta. Ja teillä on tiivimmät yhteydet kansallisiin parlamentteihin, työttömyyteen, taloudellisen sopeutusohjelmien ja muiden aiheiden tiimoilta. Tiedän, että olette esittäneet huolen aiheena sen, että nyt on keskitytty vain ainoastaan säästöohjelmiin. Meidän hallituksemme kannattaa kasvua ja työllisyysohjelmaa, koska silloin ei keskitytä ainoastaan rahoitusalaan, vaan todellakin taloudelliseen elpymiseen, työpaikkojen ja kasvun luomiseen. Tähän me olemme sitoutuneet hallituksessamme tälle puheenjohtajuuskaudelle. Kyse on työpaikkojen luomisesta, kasvusta ja työllisyydestä. Sisämarkkinat ovat tietenkin tehneet Euroopan unionista kilpailukykyisemmän ja se on lisännyt myöskin kuluttajien ja työntekijöiden ja työnantajien toimintamahdollisuuksia ja tähän meidän täytyy panostaa myöskin Irlannin PJ-kauden aikana. 2020 strategia luo tietenkin suunnitelman, juuri kasvulle ja työllisyydelle. Ja ohjausjakso taas tarjoaa jäsenvaltioille mahdollisuuden yhteistyöhön, jotta löydetään yhteiset taloudelliset ja työllisyyspoliittiset tavoitteet. Te olette aivan oikeutettavasti sanoneet, että nämä liittyvät toisiinsa, koska ne ovat ehtona elpymiselle. Olen perehtynyt teidän tekemänne työhön ohjausjaksoon liittyen ja puheenjohtaja valtio Irlanti tulee tekemään kaikkensa sen hyväksi, että nämä teidän kommentti huomioidaan keskusteluissa. Me haluamme myöskin äh, sosiaalineuvoston roolia silloin, kun ohjausjaksoa kehitetään. Neuvoston työryhmissä me yritämme löytää ratkaisua tiettyihin teknisiin kysymyksiin koskien sosiaalisen muutoksen innovoinnin ohjelmaa silloin, kun ollaan valmistelemassa helmikuista neuvottelua parlamentin kanssa. Tiedän, että neuvosto ja parlamentti eivät ole asiasta aivan täysin samalla linjoilla, mutta toivottavasti löydämme rakentavassa hengessä yhteisen sävelen. Kriisin aikoina ja kun EU monissa, monissa maissa työttömyysluvut, työttömyysluvut ovat erittäin suuret, niin me yritämme puuttua tilanteeseen, me yritämme suojella olemassa olevia työpaikkoja ja annamme mahdollisuuden kansalaisille matkustaa Euroopan unionin sisällä työpaikan perässä, mutta meidän täytyy varmistaa, että työmarkkinamääräyksiä ei lähdetä vesittämään tämän liikkuvuuden myötä. Puheenjohtajavaltio Irlanti on osoittanut halukkuutensa ajaa juuri lähetettyjen työntekijöiden direktiivi asian käsittelyä erityisesti, koska sillä on keskeinen merkitys silloin, kun yritetään välttyä lähetettyjen työntekijöiden hyväksi käytöltä. Tämä on erittäin tärkeää erityisesti, kun yritämme panostaa sisämarkkinoiden toimintaa ohjelmaan. Tiedän, että te olette tehneet tällä saralla hyvin paljon työtä, kuten myöskin neuvosto ja kaksi artiklaa aiheuttavat tällä hetkellä vielä ongelmia, kuten artikla 12, ja yhdeksän siinä puhutaan muun muassa kansallisista valvontamekanismeista. Ja minä toivoisin, että masvan nopeasti esitätte oman lausuntonne, koska siltä pohjalta voidaan katsoa, mihin suuntaan parlamentti on menossa. Tehän tiedätte, että tarkoituksena on, että puheenjohtoskautemme aikana päästään asiasta yhteisymmärrykseen. Ja tarkoituksena on keskustella esittelijöiden, varjoesittelijöiden kanssa – ja sitä kautta saada sitten parlamentin ja neuvoston yhteinen kanta aikaiseksi. Mitä tulee työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen, niin siihenhän sisämarkkinat perustuvat pitkälti ja me tulemme jatkossa tekemään työtä tämän ulottuvuuden kehittämiseen, jotta voidaan varmistaa, että rajojen yli liikkuvat työntekijät tietävät, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia heillä on. Me yritämme siis tukea työntekijöitä ja yrittää suojella heitä syrjintä, syrjinnältä. Ja me jatkamme tai teemme työtä komission ehdotuksiin liittyen koskien merinkulkijoiden työoikeuksiin liittyen. Tarkoitus on päästä myöskin yhteisymmärrykseen neuvotteluissa keskusteltaessa työntekijöiden, niiden työntekijöiden terveydellisistä tiloista, jotka joutuvat alttiiksi sähkömagneettisille kentille. Me tiedämme, että kannat ovat lähentyneet juuri erityisesti edeltävien puheenjohtajasvaltioiden tekemän työn pohjalta. Helmikuun puolivälissä kolmikantaneuvottelut alkavat ja toivottavasti Irlannin peikauden aikana asia saadaan vielä hoidettua kuntoon, jotta kaikki unionin työntekijät voivat hyötyä tästä päätöksestä. Tarkoituksena on myöskin tarkastella komission uusia ehdotuksia, jotka liittyvät niiden työntekijöiden suojeluun, jotka joutuvat alttiiksi vaarallisille kemikaaleille. On tärkeää varmistaa, että olemassa olevia suojeludirektiivejä käytetään hyväksi. Ja jos kaikki menee hyvin, niin ehkäpä kolmikanta neuvotteluihinkin asti päästään. Te olette ilmoittaneet huolenaiheenanne, että taloudellinen kriisi on tietyissä valtioissa aiheuttanut suuria ongelmia, mutta se ei saisi aiheuttaa sitä, että olemassa olevia työturvallisuusmääräyksiä lähdetään vesittämään. Irlanti jatkaa työskentelyä myöskin sen direktiivin osalta, jossa puhutaan henkilöiden yhtäläisestä kohtelusta riippumatta heidän uskomuksesta, vammaisuudesta, iästä tai seksuaalisesta suuntautuneisuudesta. Ja yhtä lailla yritetään käsitellä asiaa, jossa käsitellään niiden henkilöiden äh, mahdollisuuksia palveluiden ja hyödykkeiden käyttämiseksi jotka ovat vammaisia tai vanhuuksia. Me tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotta voidaan myöskin ilon helmikuussa Oslossa järjestettävää työllisyyttä, kasvua ja sosiaalista oikeudenmukaisuuskonferenssia valmistella. Kiitoksia. no. Kiitos ministerille. Anna nyt välittömästi puheenvuoron ministeri John Burtonille sosiaalisen suojelun, suojeluun liittyvistä kysymyksistä. Chair. Kiitoksia. On hienoa olla täällä sosiaalisen suojelun ministerinä. Roolini on hyvin laaja vastaan asioista, jotka liittyvät sosiaaliturvaan ja sosiaaliseen inkluusioon, mutta minun täytyy myöskin varmistaa, että työttömät pääsevät takaisin työelämään eri toimin, esimerkiksi koulutuksella ja harjoittelupaikkojen kautta. Me olemme muuttamassa Irlannin järjestelmää, eli kun ihmiset saavat työmarkkinatukea, he saavat myöskin erilaisia väyliä päästä takaisin työelämään, koulutukseen, ammattikoulutukseen ja työelämän kartuttamiseen. Puheenjohtajakaudella kiinnittään erityishuomiota näihin asioihin EPSCO-neuvostossa. Yksi tärkeimmistä asioista tällä kaudella on se, että työllisyys- ja sosiaaliministerit tulevat Dubliniin helmikuussa epämuodolliseen ministerikokoukseen. Ja kokouksen aiheena on ihmisten tukeminen työelämään ja erityisesti keskitymme nuorisotyöttömyyteen ja nuorisotakuuseen. Ja tiedän, kuinka paljon työtä sekä puheenjohtaja että eri jäsenet tässä valiokunnassa ovat tehneet näissä asioissa. Keskustelu nuorisotakuusta Dublinissa täydentää sitten muodollisempaa keskustelua, jota käydään Brysselissä, ja varmistaa, että se voidaan hyväksyä mahdollisimman nopeasti ja puheenjohtaja onneksi on hyväksynyt kutsun tulla Dubliniin tähän kokoukseen. Kokouksessa keskustellaan myöskin julkisista työllisyyspalveluista Euroopassa, taidoista, työttömistä kotitalouksista, vanhempien naisten mukaan tulosta työelämään ja meillä on myöskin kokouksia työmarkkinaosapuolten kanssa ja Euroopan tason sosiaalifoorumilla. Sitten neuvoston muodollinen ohjelma. Nuorisotakuu on yksi erityisistä painopistealueista. Euroopan on vastattava haasteeseen, joka liittyy nuorisotyöttömyyteen sekä nyt että tulevaisuudessa. Nuorisotyöttömyys aiheuttaa hyvin paljon kärsimystä ja se jatkuu vuosikymmeniä, jos me emme nyt toimi nopeasti. Ja kun olemme nähneet näitä työttömyyslukemia euroalueelta ja jäsenvaltioista, niin se on erittäin ikävää luettavaa, erityisesti kun katsomme näitä lukemia nuorten osalta. Me haluamme saada aikaan sovun tästä tekstistä mahdollisimman nopeasti ja me tiedämme, että erilaiset kannat täytyy ottaa huomioon ja eri jäsenvaltion tilanne on erilainen. Instituutiot ovat hyvin erilaisia ja markkinoiden työllistämismahdollisuudet erilaisia ja tietysti myöskin rahoitus- ja budjettirajoitukset ovat asioita, jotka täytyy ottaa huomioon. Viime kädessä tärkeää on se, että jäsenvaltiot sitoutuvat täytäntöönpanoon, jotta konkreettisiin tuloksiin päästään nopeasti. Me suosittelemme, että parlamentti myöskin on mukana näissä kysymyksissä. Parlamenttihan on käsitelty näitä asioita päätöslauselmissa ja esimerkiksi viime maanantaina Strasbourgissa. Ja parlamenttihan tietää, että tämä ehdotus ei ole laillisesti sitova jäsenvaltioille. Tavoitteena me kuitenkin on varmistaa, että jäsenvaltiot katsovat, millaisia tavoitteita on nuorisotyöllisyyden osalta tekstissä, ja siksi panevat sen täytäntöön nuorten hyväksi. Me haluamme kuulla parlamentin kantoja nuorisotakuusta, jotta voimme ottaa sen huomioon parhaalla mahdollisella tavalla, kun neuvosto sitten viimeistelee tätä suositustekstiä. Sitten unionin apu kovaosaisimmille. Komissiohan on julkistanut ehdotuksen uudesta apujärjestelmästä Euroopan kovaosaisimmille kansalaisille – ja puheenjohtajavaltio Irlanti haluaa saada aikaan sopimuksen neuvostossa parlamentin kanssa, jotta tätä asetusta voidaan panna täytäntöön ensimmäinen tammikuuta 2014. No rahoitus tietysti riippuu siitä, miten onnistutaan neuvotteluissa monivuotisesta rahoituskehyksestä. Ja tämähän on jatkoa elintarvikeapuohjelmalle. Ja tässä on kyse muustakin kuin ruoasta. Ja ne tahot, jotka antavat apua, ottavat mukaan myöskin sosiaaliset kysymykset. Irlanti haluaa tehdä neuvoston kanssa yhteistyötä ja neuvotella parlamentin kanssa, jotta päätös saadaan aikaan mahdollisimman nopeasti. Kaikki sosiaaliturvajärjestelmät ovat nyt ikääntymisen haasteiden edessä. Monissa jäsenvaltioissa tehdään uudistuksia ja kehitellään lisäjärjestelmiä – ja siksi on tärkeää varmistaa, että näihin järjestelmiin liittyvät säännöt tukevat työntekijöiden vapaata liikkuvuutta jäsenvaltiossa. Sitten direktiivi, joka liittyy työntekijöiden liikkuvuuteen ja eläkeoikeuksien siirrettävyyteen, on jo muutaman vuoden vanha. Ja monet jäsen, ö, puheenjohtajavaltiot ovat yrittäneet saada aikaan sopua tästä asiasta. Irlanti haluaa edetä tässä asiassa, vaikkakin ongelmia on tällä hetkellä, koska, erityisesti koska nyt yhä enemmän tarvitaan tätä direktiiviä. Työmarkkinoiden liikkuvuus on nyt tärkeämpää kuin koskaan, kun elämme tätä kriisiä. Työllisyys, työttömyys on korkealla tasolla ja työllistymismahdollisuudet eri puolilla EUta ovat epätasapainossa. Myöskin lisäeläkkeet ovat yhä tärkeämpiä sekä suhteellisesti että nimellisesti Euroopan unionissa, ja siksi on sitäkin tärkeämpää taata työntekijöiden vapaa liikkuvuus. Parlamentti teki tästä 2011 tammikuussa päätöslauselman, eli jäsenvaltioiden täytyy nyt käsitellä eläkkeiden siirrettävyyttä. Kyproksen jälkeen Irlanti haluaa edettää tässä asiassa ja käydä neuvotteluita työryhmässä. Kuten kollegani Bruton jo totesi, puheenjohtajavaltio Irlanti haluaa valmistaa, että EPSCO-neuvosto on tehokas tällä kaudella, ja me katsomme, että eurooppalainen ohjausjakso on kokonaisvaltainen lähestymistapa, ja olemme tehneet läheistä yhteistyötä kaikkien osapuolten kanssa, jotta saamme aikaan tiekartan ohjausjaksoa varten, ja sehän esiteltiin viime vuoden loppuun mennessä. Irlanti korostaa nyt sitä, että meillä pitää olla integroitu lähestymistaka maiden valvontaan ja myöskin meidän täytyy edelleen vahvistaa jäsenvaltioiden toimintaa valvonnassa. No sitten vielä sosiaalinen investointipaketti. Katson, että talouskriisi ei saa ajaa meitä unohtamaan sitä, että EUlla on myöskin tärkeä sosiaalinen ulottuvuus. Ja kuten monet teistäkin totesivat ja minä, niin kyse ei ole pelkästään pankeista ja pankkiireista. EU on kansalaiset ja komissio ilmeisesti esittelee sosiaalisen inkluusion paketin helmikuussa, joka täydentää viime vuoden työllisyyspakettia. En nyt voi vielä kommentoida yksityiskohtaisesti näitä asioita, mutta tällainen paketti on kuitenkin merkittävä osoitus siitä, että sosiaalipolitiikka on hyvin tärkeä integraalinen osa Eurooppa 2020 tavoitteita – ja toivottavasti puheenjohtajavaltion toiminta heijastelee tätä kaiken tavoin. Ja kiitoksia vielä kerran puheenjohtaja. Kiitos. Kolmas puhujamme saa puheenvuoron apulaisministeri Tieran Kannon vastuussa koulutuksesta ja ammattikoulutuksesta. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Olen iloinen saadessani puhua teille ja kertoa teille Irlannin puheenjohtajuuskauden ohjelmasta koskien globalisaatiorahastoa ja sosiaalirahastoa. Molemmat aihealueet ovat erittäin tärkeitä, kun yritetään saavuttamaan unionin esittämät tavoitteet vuodelle 2020 ja kun yritetään saavuttaa Irlannin PI-kauden tavoitteet, eli vakaus, työllisyys ja kasvu. Meidän täytyy kuitenkin saada alakohtaiset tekniset asetukset hyväksyttyä sekä päästävä yhteisymmärrykseen budjetista monivuotisen rahoituskehysneuvotteluiden aikana, jotta voidaan varmistaa, että vuoteen 2020 asti saadaan riittävä rahoitus näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Me tarvitsemme tietenkin uusia sellaisia strategisia ohjelmia, kuten uusia taitoja ja uusia työpaikkoja, liikkuva nuoriso, ja nuorten mahdollisuudet sekä nuorisotakuu. Mitä tulee sosiaalirahastoon, sitä käsitellään paraikaa neuvostossa kohesiopolitiikkapaketin osana. Ja osittainen yleinen yhteisymmärrys on saavutettu neuvostossa kohesioasetuksen osalta, johon liittyy muun muassa sosiaalirahasto. Kollegani, joka vastaa uudistuskysymyksistä, puhuu tänään parlamentin aluevaliokunnassa. Neuvoston vihreän valon myötä olemme päässeet yh- hyväksymään sosiaalirahastoon liittyvät kysymykset. Ja näin neuvosto on voinut aloittaa keskustelut kolmikantaneuvotteluissa parlamentin kanssa muun muassa sosiaalirahastoasetuksen osalta. Haluaisin onnitella parlamenttia tästä teidän rakentavasta lähestymistavasta, jolla olette ajaneet näitä neuvotteluita sosiaalirahaston tiimoilta. Ja onnittelut myöskin siitä, minkälaisia tuloksia olette saaneet ohjelmointi- ja temaattisten asioiden käsittelyn tiimoilta. Survat huolenaiheet liittyvät sosiaalirahaston laajuuteen ja soveltamisalaan ja siihen, mitä, millä tavalla vuosina 2014-2020 sosiaalirahaston toiminta rahoitetaan. Kompromisseja ollaan työstämässä. Tämä on tietenkin haastava tehtävä, mutta olen vakuuttunut siitä, että meillä on hyvät mahdollisuudet tulosten aikaansaamiseksi vielä Irlannin PJ-kauden aikana. Tiettyjä keskeisiä kysymyksiä käsitellään monivuotisten rahoituskehysten neuvotteluiden aikana, mutta minä olen myöskin vakuuttunut, että tässä noudatetaan tavanomaista lainsäädäntömenetelmää. Mitä tulee globalisaation rahastoon, niin haluaisin korostaa, että sosi- globalisaation rahaston tulevaisuus liittyy läheisesti monivuotisten rahoituskehysten tulokseen. Ja on tärkeää, että globalisaation rahasto huomioidaan MFF-neuvotteluissa. Asia on käsitelty neuvostossa jo yli vuoden ajan ja kompromissit, jotka on Kyproksen PI-kauden aikana jätetty, niin osoittavat, että parlamentin kanssa ollaan samoilla linjoilla, että näitä huolenaiheita tarkastellaan neuvostossa. Tietyt asiat liittyvät globalisaatiorahaston soveltamisalaan ja siihen, ketkä voisivat hyötyä tällaisesta rahastosta. Valiokuntanne globalisaatiorahasto tekstiin olemme paneutuneet ja me haluamme tietenkin puheenjohtajuuskautemme aikana jatka tämän asian käsittelyä. Me olemme vakuuttuneita siitä, että kunhan neuvostossa on tehty monivuotisiin rahoituskehyksiin liittyvät päätökset, niin globalisaatiorahastoasiatkin saadaan ajettua eteenpäin. Ja tarkoituksena on päästä yhteisymmärryksen neuvostossa avoinna olevista kysymyksistä mahdollisimman nopeasti, jotta tämän asian suhteen saadaan sitten sopimus aikaiseksi. Kiitoksia. Euh, kiitos. Kiitos näistä selkeistä, hyvistä esityksistä. Annan ensiksi kahdelle puheenvuoron jo pyyntäneelle, pyytäneelle edust, puheenvuoron ensiksi edustaja Chabaori EPP-ryhmästä. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, és tisztelettel rouva puheenjohtaja. Minä toivotan tervetulleeksi kaikki Irlannin puheenjohtajakauden ministeriedustajat, jotka ovat tulleet tänne meidän joukkoomme. On erittäin mielenkiintoista kuulla, mitkä ovat teidän muotoilemanne painopistealueet. Ja me itsekin olemme sitä mieltä, että nyt on korkea aika miettiä säästökysymyksistä, budjettikuri- ja kasvukysymyksistä. Koko Eurooppahan puhuu näistä asioista, mutta arvoisat ministerit, ainakin tässä valiokunnassa riippumatta poliittisista puoliryhmistä, te tulette saamaan paljon tukea yli puolueen rajojen. Ja mitä tulee 2020 strategiaan, niin työllisyyshän on aina keskeisenä, keskeisessä asemassa. Puhutte paljon liikkuvuudesta, se on tärkeää. Rouva ministeri mainitsi, eli mainitsi liikkuvuuden. Haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota tämän keskustelun toiseen osioon sen jälkeen, kun meillä oli direktiivi liikkuvuudesta lähetetyistä työntekijöistä, niin tämä termi liikkuvuus ei ole aina selkeä, hyvin tasapainotettu. Meillä on erilaisia näkemyksiä, hahmotelmia tästä asiasta. Paljon on tärkeitä asioita esityslistalla. Te käsittelitte lähes kaikki meille tärkeät asiat. Ja jos ministerille sopii, niin haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota ne ongelmaan, joka on ilmennyt äskettäin. Se vaikuttanee tekniseltä, on kyse väestö laskentaan liittyvistä tilastoista. Komissiolta olemme saaneet tietoa, mutta komissio ei halua hyväksyä sitä, että perussopimuksissa tällä olisi vaikutuksia päätöksentekoon ja myös siihen, miten parlamentti saa toimivaltuuksia. Tämä on todella ongelma, johon on suhtauduttava valppaudella. Riittävän tyydyttävä ehdotus ammatillisessa mielessä voi omata tärkeitä poliittisia seurauksia. Jos ministereitä kiinnostaa, niin me olemme valmiita selittämään vähän tarkemmin meidän ehdotuksia. Me en tässä käytä liikaa yhteistä aikaa siihen. Ihan lyhyesti vielä, mitä tulee No niin, anteeksi lyhyeksi vielä. Rouva ministeri, haluaisimme puhua tästä nuorisotakuusta. Olette puhuneet jo yli kahden minuutin ajan. Minä annan teille nyt enää yhden minuutin, mutta koittakaa pitäytyä yhdessä minuutissa. Yes. Tehát mi is fontosnak tartjuk az ifjúsági garanciát. A... Nuorisotaku on meillekin tärkeä. Perusongelma on siinä, että ei nä, riittävästi ole siihen rahoitusta ja eikä avoimuskaan ole ihan äh, riittävää, mitä tulee elintarvikeapusta. Puhumme siitä iltapäivällä, sekin on tärkeää. Mm, rahoitus, äh, rahoitusta antavien rahastojen resurssit eivät saisi huveta päinvastoin. Kiitos paljon. No niin, Alejandro Serkas, kaksi minuuttia Olkaa hyvä. Kaksi minuuttia, koska muuten muut eivät pääse puhumaan. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa ministerille sosialistiryhmän nimissä. Toivotan teille kaikkea menestystä. Kuuntelin, kuuntelin näitä alustuksia ja olen täysin samaa mieltä siitä, että meillä on paljon toiveita siitä, että 2013 olisi muutoksen vuosi, koska tällä hetkellä tilanne on katastrofaalinen. Kun ajatellaan työllisyyttä, ja sosiaalisia kysymyksiä. Ja Bruton aluksi puhui 2020-strategiasta. Me uskomme, että jos me emme muuta tätä säästöpolitiikkaa ja ota mukaan kasvupolitiikkaa, niin emme pääse silloin näihin tavoitteisiin, joita meillä on työllisyyden osalta työtä kaikille, laadukasta työtä. Meillä ei ole mitään sosiaalista työllisyyspakettia, eli meidän täytyy muuttaa tätä pakettia tai ajaudumme katastrofiin. Jo nyt tilanne on täysin mahdoton, emme voi enää kestää enempää, ja eurooppalaiset eivät enää kestä uutta puheenjohtajakautta, joka jatkaa tällaista epätasapainoista tilannetta. Eli monopoli on vain makropolitiikan asalla, alalla. Ja että ainoastaan makrotalouden toimin päästäisiin työllisyyteen ja kasvuun. Se ei pidä paikkaansa. Mutta toivottavasti löydämme nyt EPSCON ja ECOFINin välillä sovun ja että Euroopassa saadaan aikaan tasapaino. Kaksi kysymystä. Tuetteko uutta työturvallisuus- ja työterveysstrategiaa tänä vuonna? Mehän emme tiedä, onko tässä uudessa politiikassa muuta kuin leikkauksia, ja näin unohdetaan henkilöt. Me emme tiedä, mitä teemme tämän strategian suhteen. Ja sitten, rouva ministeri, onnea tähän helmikuun kokoukseen. Parlamentilla on kolme pyyntöä, että nostetaan tämä ikä, ikä 30 vuoteen. Eli meidän täytyy ottaa huomioon kaikki, eikä pelkästään eurooppalaiset. Ja jäsenvaltiot eivät ole monet tehneet mitään viime vuosina. Kiitos. Kiitos. Kolmas puhuja. George de Back. Ja sen jälkeen ministerit voivat vastata. olkaa hyvä. Eh, oui, merci madame la présidente. <clears throat> Ich möchte mich ganz kurz auf Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kolme lyhyttä huomiota. Ensinnäkin tämä puheenjohtajavaltio Irlannin kunnianhimoinen ohjelma. Se on hyvä asia. Nämä valitsemanne painopistealueet kuvastavat, minkälaisten ongelmien kimpusoppari aikaa painiskelemme yksi asia, joka ei välttämättä liity ihan teidän salkkuunne, mutta nämä valtiosihteerin mainitsema monivuotiset rahoituskehykset, teidän täytyy panostaa tähän teolla, jotta voidaan varmistaa, että tulevien vuosien aikana meillä on riittävästi rahoitusvälineitä käytettävissä politiikan, erityisesti sosiaalipolitiikan toimien rahoittamiseksi. Ei voi olla niin, että säästämme ja sitten päätetään politiikasta, kuten 2020 strategiasta. Minun mielestäni meidän täytyy katsoa politiikka-aloja ja rahoitusta rintarinnan ja lisätä käytössä olevaa rahoitustasoa. Lisäksi olen tyytyväinen siihen, että sanoitte, että kriisin varjolla ei saa lähteä leikkaamaan työterveys standardeja. Eli te haluatte panostaa työterveys tilannetta. Huomenna äänestämme asbesti mietinnöstä. Se on tärkeä asiakirja. Ja sen myötä komission jäsenvaltiot joutuvat kohtaamaan uudenlaisia ja uusia vaatimuksia. Mitä tulee nuorisotakuuteen, niin meidän ei tule vain keskittyä nuorisoon. Kyllä nuorisotyöttömyys on tietenkin suuri ongelma, mutta toivoisin, että panostatte tähän takuujärjestelmään, sillä me tiedämme, että on olemassa jäsenvaltioita, jotka eivät halua sitoutua tällaiseen takuujärjestelmään, eivät halua kuullakaan puhuttavan sanasta takuu. Jos tämä ei mene läpi, niin tämä tulee olevaa, olemaan vain pelkää sanan helinää. Eli aloitteisiin kyllä olla valmiita, mutta mitään tuntuvaa konkreettista ei saada aikaiseksi, joten toivottavasti olette menestyksekkäästi tämän asian käsittelyn tiimoilta. Kiitoksia. Kiitos. Vielä Rova Irs koordinaattorina annan teille puheenvuoron ja sen jälkeen ministerit saavat vuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin liberaaliryhmästä siitä, että te ministerit nyt olette tulleet tänne tänään. Te käsittelitte monia aiheita ja meillä on monia asioita hoidettavana ja haluaisin nyt puuttua parin seikkaan. Liberaaliryhmälle tietysti uudelleenjärjestelyt ja säästötoimet ovat tarpeellisia, jotta voimme parantaa jäsenvaltioiden kilpailukykyä – mutta saman aikaan täytyy tietysti pitää huolta siitä, että löydämme tasapainon ja että voimme myöskin edistää kasvua. Kuitenkin keskeisiä asioita ovat työpaikat kaikille, eli työllisyysastetta on saatava korkeammalle, ja se on mahdollista vain, mikäli yrityksissä syntyy työpaikkoja. Eli tätä ei saa unohtaa. Tämä on hyvin keskeinen kysymys, eli Yritykset luovat näitä työpaikkoja ja meidän täytyy poliitikkoina luoda puiteolosuhteet suotuisiksi. No, Bach juuri totesi, eli tämä työttömyys ei kosketa pelkästään nuoria, eli meidän täytyy asettaa painopistealueita. Eli meidän ei pidä unohtaa sitä, että kun nuori ihminen ei koskaan pääse työelämään, niin myöskin seuraavina vuosina hänen ansioluettelonsa on sellainen, että sen kanssa on vaikea päästä töihin. Eli meidän täytyy nopeasti toimia. Eli nuoret, jotka eivät löydä töitä, eivätkä saa mitään mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille tai yhteiskunnalliseen toimintaan, niin sitten tämä ongelma jatkuu 10, 20, 30 vuotta. Eli liberaaleille tämä on hyvin tärkeä painopistealue ja yleisesti työllisyys ja talouden puitekysymykset ovat hyvin tärkeitä, jotta voimme luoda työpaikkoja. Kiitos. Nyt annan ministereille puheenvuorot kolmeksi minuutiksi kerrallaan. Ministeri Bruton, teille on kysymys vuosikasvusta aivan erityisesti. Ja yleisemmin ottaen ministeri Burtonille kysymys oikeuksien siirrettävyydestä. Ja sitten on vielä kyse työterveydestä, turvallisuudesta. Missä on neuvosto on myös tehnyt aloitteen tästä. Edustaja Öri teki kysymyksen väestötilastoista. Onko, kuuluuko tilastotiede teidän toimivaltuuksinne? Toivottavasti joku ministeristä voi vastata tähän. Annan ensiksi puheenvuoron ministeri Brutonille. Thank you very much. Uh, first I'd like to... Paljon kiitoksia. Alkuun kiittäisin näistä kommenteista. Niin olemme aika lailla samaa mieltä siitä, että meidän ei pidä keskittyä ainoastaan finanssipoliittiseen toimintaan, niin kuin teidän omessa ohjausjakso lausunnossa sanotaan. Irlanti on pitkälti samaa mieltä kanssanne. Me olemme havainneet, että meidän täytyy varmistaa, että yritykset voivat toimia. Meidän täytyy parantaa kauppamahdollisuuksia, koulutusta kehittää. Eli on olemassa monia seikkoja, jotka täytyy saada kuntoon, jotta päästään elpymisen tielle. Se on tietenkin äh, haasteellinen tehtävä, mutta kuten sanottu, me yritämme löytää tämän tasapainoisen lähestymistavan, eli että huomioimme sekä Ecofinin että EPSCON työn, niin kuin Alejandro täällä jo itsekin totesi. Terveys ja turvallisuus on erittäin tärkeää ja me olemme luomassa strategiaa siihen liittyen ja meidän näkemyksemme on, että vahva järjestelmä on yksi kokonaisuus. Näin voidaan varmistaa, että voimme saada kilpailukykyisen järjestelmän aikaiseksi. Minun mielestäni näinä vaikeina aikoina perustavanlaatua olevia periaatteita ei pitäisi lähteä vesittämään. Toki erimielisyyksiä on demografisiin tilastotieteisiin liittyen. Kuuntelin, mitä kollega Ori totesi tämän aiheen tiimoilta. On siis olemassa eri näkemyksiä, mutta valtio yrittää löytää sitten sen yhteisen sävelen tälläkin saralla. Kiitoksia. Kiitos paljon. John Burton, olkaa hyvä. Yeah. Um, in... Kiitos Öri viittasi liikkuvuuteen ja siihen, että meidän pitää edelleen edistää eläkkeiden siirrettävyyskysymyksiä. Eli yhä enemmän on ihmisiä kussakin jäsenvaltiossa, jotka tekevät työtä vuosikausia toisessa jäsenvaltiossa, ehkä sitten siirtyvät toiseen valtioon tai palaavat kotimaahansa. Ja nämä lisäeläkkeet ovat hyvin tärkeitä kun ajatellaan ihmisten eläketuloja. Eli teknisesti tämä on hyvin hankalaa, mutta meidän täytyy edetä näissä kysymyksissä. Sitten Ferkasin kommentit epätasapainoista ja näistä matemaattisista viittauksista, joita taloustieteilijät harrastavat. No kaikki taloustieteilijät tietävät, että kysynnän puute on vakava ongelma. Ja nyt kun puhutaan tässä valiokunnassa ja minä sosiaalisesta suojelusta vastaavana ministerinä niin Irlannissa, tällä hetkellä sosiaaliturvan rooli on se, että sillä tavalla on nähty, että sosiaaliturvavaroja käytetään kaupoissa – ympäri maata kaikilla alueilla. Joten kun katsotaan tätä nuorisotakuuta, josta Bach myöskin puhui, sanoisin vain, että tämä nyt ei ole oikea yhteys käsitellä koko työttömyysongelmaa, joka tietysti vaikuttaa kaiken ikäisiin. Mutta erityisesti nuorilla on lisäongelma tähän liittyen. Kuten tilastosta tiedetään, Työttömyys, tiedot, jotka äskettäin julkistettiin komissiosta, niin yleensä nuorisotyöttömyysongelmat ovat kaksi kertaa pahempia kuin iäkkäämpien työttömyysongelmat. Ja tästä syystä uskon, että nuorisotakeen kautta voidaan toimia, koska sillä tavalla voidaan antaa toivoa ja uusia väyliä ja sillä tavalla ihmiset, jotka ovat päättäneet koulutuksensa, voivat siirtyä työelämään. Ehkä tarvitsevat vielä lisäkoulutusta, ammattikoulutusta, työkokemusta. Ja myöskin on viitattu tähän ensimmäiseen työpaikkaan. Se on tietysti äärimmäisen tärkeä, erityisesti nuorille, jotka saattavat myöskin sosiaalisesti olla syrjäytyneitä muista syistä, ja heille pitää antaa mahdollisuus osallistua työelämään. Ja Irlannin puheenjohtajakaudella toivottavasti pääsemme asiassa eteenpäin. Se on tietysti neuvoston suositus, mutta jos luomme nämä puitteet, jos pääsemme sopimukseen, niin siitä on apua ja näin ihmiset saadaan takaisin työelämään Euroopassa ja tällä tavalla, jos palaan tämän Serkasin esittämään kysymykseen, niin heillä on sitten rahaa, jota he voivat käyttää ja se sitten taas kasvattaa taloutta. Nuoret ovat hyvin tärkeitä PK-yrityksille erityisesti nuorille pk-yrityksille. Ja toivomme, että nuoret saavat enemmän mahdollisuuksia ja myöskin vanhemmat ihmiset käynnistämään omia yrityksiä ja että heillä on mahdollisuuksia tehdä niin. Itsensä työllistäminen ja yrittäjyys on hyvin tärkeä osa Euroopan elpymistä. Kiitos rouva ministeri tästä automaattisesta vakauttamisesta vakaudesta. Monet, yksi, yksi syy niistä oli siinä parlamentin päätöslauselmassa oli se, että me mietimme, että menimme vähän pidemmälle, mitä komissio ehdotti, kunhan puhuttiin nuorisotakuusta, avoimesta koordinaatiosta. Ehkä pitäisi meillä olisi tämmöinen automaattinen mekanismi Euroopan tasolla, ja siihen tarvitaan nuorisotakuita josta jäsenvaltiot voisivat päästä takuuseen. Ihan eurooppalainen työkatu, joten tämä automaattinen vakauttaja toimisi Euroopan tasolla. Ja se olisi lisäpanos siihen, että saadaan tällainen makroekonominen talous pyörimään. Minä ymmärrän, että tämä kysymys vähän osittain mm, menee neuvottelupöydän aiheiston ja panosten ulkopuolelle. olen, mielestäni se on kuitenkin hyvä pitää mielessä ja pitää mielessä, mikä on parlamentin kanta. Ministeri Cannon monivuotisesta rahoituskehyksestä teiltä, teille on esitetty kysymyksiä. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Uh, just a common theme emerging from all the contributions was... Niin, täällähän viitattiin tähän suureen haasteeseen. Ensinnäkin nuorten työttömyys ongelma ja sitten pitkäaikaistyöttömien ongelmat. Jos katsotaan näitä temaattisia tavoitteita, jotka löytyvät ESF-luonnoksesta, niin se antaa tietynlaista toivoa, eli että näihin ongelmiin paneudutaan uudessa sosiaalirahastoasetuksessa. Temaattiset tavoitteet ovat se, että työllisyyttä lisätään, investoidaan koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen – ja sosiaalisen inkluusion lisääminen ja köyhyyden vastainen taistelu ja institutionaalisten toimintamahdollisuuksien kehittäminen. Eli ke- voitaisiin kuvitella, että me voisimme tukea näitä mainittuja toimia käytyjen MFF-keskustelujen pohjalta. Alors, nous Kiitos. Me tulemme seuraavaan kysymyskierrokseen neljä. Voinko tällä hetkellä nyt sulkea tämän luettelen? Rova Blinkevichiute, Stridlevska, Darden, Jaslovietska ja viimeinen Kostelo, Bretner, Esa ja Harkin. Tässä oli kaksi kierrosta. Noin. Nyt lista on suljettu. Rova Blinkevichiute, Stridlevska. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin kiittäisin kaikkia kolmea irlantilaista ministeriä. Tavoitteena ovat hyvin kunnianhimoisia tosiaan. Ja vilpittömästi uskon, että Irlanti onnistuu, koska se ei ole mikään uusi jäsenvaltio. Irlanti on nyt seitsemättä kertaa puheenjohtajavaltio. Muutama kysymys. Ministeri Burton mainitsi, että Irlanti työstää tätä syrjimättömyysdirektiiviä ja haluaisin vähän selvitystä. Eli mitä te odotatte näiden tulosten osalta, kun neuvottelette jäsenvaltioiden kanssa näistä asioista? Tällä hetkellä tämä kysymys on nyt jumissa. Ja sitten toinen kysymys ministeri Burtonille. Te puhuitte hyvin vakavasta kysymyksestä, joka liittyy sosiaaliseen syrjäytymiseen ja tähän valtavaan työttömyysongelmaan. Uskotteko, että löydätte yksimielisyyttä sen suhteen, miten toimitaan äärimmäisessä köyhyydessä elävien suhteen, koska jäsenvaltioiden tilanne on hyvin, tilanteet ovat erilaisia. Ja sitten apulaisministeri Cannon ja globalisaatiorahaston käyttö. Rahasto on hyvin tärkeä, jotta voidaan puuttua nyt kirjallisiin ongelmiin EU-ssa ja joissain valtioissa on käytetty rahastoa hyvin tehokkaasti. Mutta kuitenkin toisissa jäsenvaltioissa on katsottu, että tämä rahasto ei ole tarpeellinen – Löydättekö te ratkaisun tämän rahaston suhteen? Ja sitten viimeinen kysymys liittyy Erasmus-ohjelmaan. Se on nuorille hyvin tärkeä. Eli millaisia odotuksia teillä on Erasmus-ohjelman suhteen uudella rahoituskaudella? Kiitos. Skryptlecka ja sen jälkeen edustaja Darden. Pani przewodnicząca, szanując e, pani wolę, będę bardzo króciutko. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ihan lyhyt kommentti. Eli kysyisin seuraavaa. Nuorten työttömyys Irlannissa. Eli kollega Burton, teiltä kysyisin seuraavaa. Minkälainen on tilanne Irlannissa 15-30-vuotiaiden työttömien suhteen ja niiden tilanne, jotka eivät ole kouluttautuneet? Onko teillä olemassa jonkinlaisia mekanismeja tai tukijärjestelmiä sellaisille nuorille, jotka haluaisivat aloittaa yrittäjyyden tiellä? Ja sitten palaisin tähän mainitsemaanne nuorisotakuujärjestelmään. Toteaisitte, että Jotta nuorten työllisyysnäkymät paranisi, niin Euroopan unionin pitäisi hyväksyä nuorisotakuujärjestelmä. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että eikö tämä saattaisi aiheuttaa sellaisen riskin, että jos tämä takujärjestelmä otetaan käyttää, niin jotkut muut yhteiskunnan ryhmät joutuvat taka-alalle. Esimerkiksi nuoret naiset ja äidit, jotka haluavat sitten synnytyksen jälkeen siirtyä takaisin työmarkkinoille. No niin. Fredrik Darben, sen jälkeen Danuta Jatslovietska. Kiitos rouva puheenjohtaja. Rouva herra ministerit, kiitos teidän alustuksistanne. Kiitos siitä, että saitte meidät vakuuttuneeksi nuorisotakuun prioriteetin merkityksestä. Se on meillekin ensiarvoisen tärkeää ja te myös vakuutitte meidät yhteiskunnallisten ohjelmien lisäarvosta, niin kuin ESR ja globalisaatiorahasto ovat niitä painottaneet. Yksi kysymys nuorisotakuusta. Jäsenvaltioiden pitää omissa, omassa lainsäädäntössään hyväksyä mutta niiden pitää myös toteuttaa sitä. ESR käyttää tähän rahoja, mutta se on erityisrahasto, mutta minä puhun tästä globalisaatiorahastosta. Olemme kaikki vakuuttuneita siitä, että sitä se, sen toimintaa pitää jatkaa, siitä pitää tehdä pysyvä. Yksi kollega ei kai ollut ihan samaa mieltä. Onko teidän mielestänne mahdollisuus tähän me olemme vakuuttuneita siitä, että tämä rahasto, rahastolla pitäisi olla enemmän edunsaajia, pitäisi olla lyhyemmät toiminta, pitäisi nopeammin puuttua asioiden kulkuun silloin, kun se on välttämätöntä. Eikö sille pitäisi antaa tämmöinen ennaltaehkäisevä luonne myös ehkä enemmän tälle rahastolle? Se oli myös Serkkasi mietinnössä vallitsevana ajatuksena mm, jos ajattelemme kaikkia vähän, kaikista vähänosaisimpia ihmisiä, se on välttämätöntä, jos haluamme saada 2020 strategian tavoitteet täytetyksi köyhyyden vastaisessa taistelussa erityisesti. Minä sanon vielä lopuksi, että synteesinomaisesti teitä kuunnellessani, eihän se minua yllättänyt, kaikki riippuu käytettävissä olevista keinoista, joka taas riippuu monivuotisesta rahoituskehyksestä. Olen huolissani, nyt olette vähän niin kuin alistuneita, sanotte, että täällä ollaan, mutta meidän toimintamme riippuu meille annetusta varoista. Se nyt ei ihan vakuuttanut. Aiotteko te vakuuttaa teidän pääministerinne ja rahoitus- ja talousministerinne siitä, että tarvitaan lisää varoja ja keinoja? Mm. Kiitos Danuta Rouva Ovi on pyytänyt puheenvuoroa, mutta katsotaan, jos aikaa jää. Mutta tällä hetkellä minä, mutta minä olin jo sul, sulkenut tämän puhu, puhujalista. przewodnicząca, e, ja również witam serdecznie. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin toivotan Irlannin ministerit tervetulleeksi. Ohjelma on hyvin kunnianhimoinen, enkä ole yllättynyt, koska monien vuosien ajan Irlannin yhteiskunta on osoittanut kaikille, kuinka vastuuntuntoinen ja kunnianhimoinen se on. Ja toivotan teille kaikkea menestystä. On hienoa, että lähetettyjen työntekijöiden direktiivi on painopistealue tällä kaudella. Tämä direktiivi aiheuttaa hyvin paljon vastarintaa välillä. Jotkut sen säännöksistä ovat hankalia tietyille jäsenvaltioille tai yhteiskunnan osille, ja siksi toivon, että valiokunnan ja puheenjohtajavaltion välillä on hyvää yhteistyötä. Puheenjohtajavaltio Irlanti totesi aluksi, että säästöt ja kasvu kulkevat rinta rinnan. Tiedän, että aina pitää säästää kriisin aikana, pitää siirtää varoja tärkeimpiin asioihin, mutta valiokuntamme on tehnyt mietinnön sosiaalisista investoinnista, jonka parlamentissa on hyväksytty, ja kysyisin, onko teillä suunnitteilla toimia, joilla voitaisiin edistää sosiaalisia investointeja, koska Euroopan paras pääoma ovat sen kansalaiset, eurooppalaiset. Ja nimenomaan kriisin aikana sosiaaliset investoinnit ovat ehdottoman tärkeitä. Cannon puhui monimuotoisesta rahoituskehyksestä, ja haluaisin kysyä, onko teillä tämän kehyksen lisäksi muita toimia suunnitteilla? Annan puheenvuoron uudestaan kolmelle ministerille, ehkä eri järjestyksessä kuin äsken. Ministeri, ministeri Kanon voi aloittaa. Uh, again, some uh, common themes emerging. Kiitoksia. Yhteisiä näkemyksiä täällä on selvästikin esitetty. Mitä tulee globalisaation rahastoon, niin Irlannissa me olemme keränneet paljon kokemuksia sen käytöstä. Tuhannet kansalaiset ovat saaneet tukea hyvinkin traumaattiseen tilanteeseensa, kun ovat joutuneet työttömäksi ja ovat yrittäneet löytää sitten uutta työtä. Ja tässä yhteydessä globalisaation rahasto on ollut omiaan auttamaan kansalaisia, jotka ovat päässeet suoraan työhön käsiksi, jotkut taas ovat päässeet koulutus järjestelmän piiriin. Ja monet kansalaiset ovat perustaneet oman yrityksen keräämänsä työkokemukseen nojautuen. Erityisesti Kaakkois-Irlannissa on nähty uusien call perustamis aaltoa, kun aikaisempi yritys on kaatunut. Kyse on tietenkin siitä, että saadaan neuvottelut MFFn suhteen kuntoon. Me voimme tietenkin omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että globalisaatiorahasto toimii mahdollisimman tehokkaasti. Myöskin sosiaalirahastoa ja globalisaatiorahastoa tulisi käyttää yhdessä ja minä uskon, että EGF voidaan käyttää paremmin silloin, kun kyse on laajamittaisista ongelmista. Joissakin tapauksissa lyhyen aikavälin haasteet ovat niin suuret, että niihin ei voida yksinomaan sosiaalirahaston varoin vastata. Ja mitä tulee yritysten rakenteen muuttamiseen, niin tähän mennessä globalisaatiorahasto ei ole käytetty siihen tarkoitukseen, mutta meidän täytyy vain varmistaa, että työssä keskitytään sellaisiin aloihin, joilla EU on kärsinyt suuria markkinaosuuksien menettämisiä ja tarkoituksena olisi juuri kouluttaa kansalaisia, jotta he voisivat päästä uudestaan työhön syrjään kiinni. merci. Kiitos ministerille. Ministeri Burton seuraavaksi olkaa hyvä. Um, just, uh... Tuli paljon kysymyksiä nuorisotakuusta. Ja Joona esitti kysymyksen nuorisotakuun rahoituksesta. Suositus on, että sosiaalirahaston rahoitusta käytetään jäsenvaltioissa – ja näin tuetaan nuorisotakujärjestelmiä. Mutta komission jäsen Andor on todennut, että sosiaalirahaston ja muiden rahastojen varat määritellään sitten rahoituskehysneuvotteluissa, emmekä nyt vielä tiedä, mikä näiden neuvotteluiden tulos tulee olemaan. Ja jäsenvaltioiden täytyy miettiä painopistealueita nuorisotakuun osalta. Sitten kysyitte työttömyyden tasoista. Irlannissa tällä hetkellä työttömyyden taso on 14,6 prosenttia ja nuorison osalta lukema noin kaksinkertainen. Valtaosassa jäsenvaltioita korkeasti koulutetut nuoret kärsivät paljon vähemmän työttömyydestä ja kärsivät siitä lyhyempiä aikoja kuin henkilöt, jotka ovat jättäytyneet koulutuksesta pois aikaisemmin. Enkä usko, että Irlannin kokemukset ovat erilaisia, mutta tietysti kun Irlanti romahti taloudellisesti, niin, niin kuin monet teistäkin, olemme hyvin huolissamme niistä nuorista, jotka usein ovat nuoria miehiä ja jotka jättäytyvät pois koulutuksesta jo ennen peruskoulun päättymistä. Ja nyt kun mietitään tätä nuorisotakuuta, niin meidän täytyy muistaa tämä. Ja Irlannissa meillä on paljon aloitteita ja käytämme suuria summia sosiaaliseen rahoitukseen juuri näiden nuorten osalta. Ja Kiiran puhui myöskin työntekijöistä, jotka jäävät työttömiksi, mutta sitten on mahdollisuuksia kouluttautua uudelleen. Ja tällä hetkellä meillä on aloitteita, koska ihmiset ovat rakennusalalla menettäneet työpaikkansa ja osa heistä on insinöörejä, joten me tarjoamme heille mahdollisuuksia jatkaa koulutusta ja siirtyä esimerkiksi tietotekniikan alalle, koska Euroopassahan on kaikkialla puutetta tietotekniikan asiantuntijoista. Eli tässä on jotain myönteistäkin, kun ajatellaan Euroopan taloutta. Sitten puheenjohtaja puhui näistä vakauttajista. No se on tietysti hyvin tärkeä kysymys. Taantuman aikana pitäisi pystyä käyttämään varoja, jotta voidaan lieventää näitä vaikutuksia erityisesti ihmisiin, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa. Ja kun katsotaan Irlannin tilastoja ja näitä kysymyksiä, jotka liittyvät yksinhuoltaja äiteihin – Nämä sosiaaliset varansiirrot ovat noin 61 prosenttia, kun katsotaan, miten lievennetään köyhyyden riskejä, ja monissa jäsenvaltioissa tämä lukema on vain 30 prosenttia. Eli kun puheenjohtaja puhui siitä, miten nämä vakauttajat vaikuttavat talouden rakenteisiin ja miten kysyntää voidaan lisätä, niin se vaikuttaa huomattavasti kysyntään tavaroiden ja palveluiden kysyntään kyseisessä maassa, mutta sillä on valtava vaikutusta myöskin siihen, millä tavalla voidaan vähentää köyhyyden riskiä ja muuta sosiaalista syrjäytymistä. No sitten, että nuoret perustaisivat omia yrityksiä kaikissa nuorisohjelmissa. ilanissakin on useita ohjelmia, joilla kaikenikäisiä tuetaan yrityksen perustamisessa, mutta se on tietysti hyvin tärkeä ala, jolla syntyy työpaikkoja. Ja tällä tavalla ihmiset voivat toteuttaa itseään, jos heitä todella kiinnostaa oman yrityksen perustaminen. Merci. Kiitos paljon. En tiedä kumman toimi valtaan tämä kuluu. Tai niin, minulla ei kaikkihan vielä selkeästi pääs, kun puhutaan työterveydestä ja turvallisuudesta. Meitä kiinnostaa tämä paljon. Te varmasti odottaa ensin komission aloitetta strategian käynnistämiseksi, mutta me haluaisimme tietää, missä mielessä voisitte antaa vähän tämmöistä vinkkiä aloitetta. Mikä olisi Irlannin aloite tai elvytys tässä, niin käynnistäminen tässä asiassa? tässä, kun puhutaan työterveydestä ja turvallisuudesta. Kiitoksia. Niin, edustaja Blinkivik viittasi tähän syrjinnän vastaisen direktiivin. Se on erittäin tärkeä direktiivi, erityisesti kun yritetään vammaisia suojella, ja meidän mielestämme se on yksi tärkeä osa-alue, jonka suhteen pitäisi päästä eteenpäin. Mutta ongelmana on tämä yksimielisyysvaatimus ja oikeusvarmuusasiatkin ovat tulleet esille, eli vanhojen direktiivin kumoaminen. Tämä on ongelmallinen asia, mutta toivottavasti pääsemme asian suhteen eteenpäin. Sitten kollega Vietska viittasi tähän lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin. Tiedän, että hän tekee esittelijänä hartiavoimin töitä, ja se on meille prioriteettiasiakirja, ja olisi hienoa, jos valiokunta ja parlamentti löytäisi yhteisen kannan tämän tärkeän asian suhteen. Parlamentissa ja neuvostossa tämä on tärkeä asia, mutta me toivomme, että me voisimme löytää yhteisen linjauksen näiden kahden avoinna olevan kysymyksen suhteen ja me teemme tiivistä yhteistyötä parlamentin kanssa jatkossakin. Viittasitte myöskin siihen, että olisi tärkeää toteuttaa sosiaalista investointia ja tukea sosiaalista investointitoimintaa. Mitä tulee sosiaaliseen muutokseen ja innovointiohjelmaan, niin sieltä löytyy mikrorahoitusjärjestelmiä, liikkuvuusjärjestelmiä ja EIBkin on valmis rahoittamaan uusia toimia, kuten PK-yrityksiä, infrastruktuurihankkeita ja niin poispäin. Minä uskon, että näiden välineiden avulla voidaan päästä eteenpäin. Ja sitten puheenjohtaja viittasi tähän terveys- ja turvallisuusstrategiaan. Toivottavasti voimme tähän puuttua, kunhan strategia on muotoiltu valmiiksi ja asian käsittely alkaa. Ehkä tässä pitäisi auttaa vähän komissiota. Nyt tulemme, käymme viimeiseen puhujakierroksen Costello ja sen jälkeen Evelyn Regner. Costello voitte aloittaa. And uh, I want to thank the three ministers for their input. Kiittäisin kolme ministeriä ja toivotan heidät tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. On hienoa kuulla ja ylpeä siitä, että puheenjohtajavaltio Irlanti on ottanut sosiaalisen ulottuvuuden vahvasti mukaan ohjelmaansa ja se on hyvin tärkeää. On 116 miljoonaa ihmistä, jotka ovat risk- köyhyyden riskissä ja 14 miljoonaa ihmistä on todella köyhyydessä. Ja tämä apu kovaosaisille tuli esiin moneen kertaan ja itse olen esittelijä tässä kysymyksessä. Uusi rahastoehdotus keskittyy hyvin paljon sosiaaliseen osallistuvuuteen ja olemme kuulleet kantoja kansalaisjärjestöiltä, esimerkiksi Ranskasta, Belgiasta ja myös Saksasta ja myöskin Irlannista. Ja kaikki he ovat katsoneet, että tämä on tärkeä väline, jotta voidaan lieventää köyhyyttä. Ja kuitenkin täytyy muistaa, että edelleen tarvitaan laajempaa politiikkaa, jotta voimme vähentää köyhyyttä tehokkaammin. Ja on hienoa, että Irlanti on sitoutunut myöskin nuorisotakuuseen ja odottelemme yhteistyötä tässä kysymyksessä. Sitten vielä yksi kysymys. Kun ajatellaan nuorisotakuuta, niin on tärkeää, että otamme huomioon myöskin harjoittelupaikkojen laatukriteerit ja täytyy varmistaa, että nuoret, jotka pääsevät harjoittelupaikkoihin, eivät joudu väärinkäytösten tai hyväksikäytön kohteeksi. Eli täytyy katsoa, missä nyt mennään ja toisaalta sitä, mitä Darden sanoi, eli että on tärkeää, että tämä apu kovaosaisimmille kohdennetaan oikealla tavalla ja että maksimoimme sen tehokkuuden. Kiitos edustaja Regner. Ja sen jälkeen Sari ja Draußen. Kiitoksia. Tuossa ulkopuolella on juuri suuri mielenosoitus, joka liittyy liittyy lähetettyjen työntekijöiden direktiivin vastustamiseen. Valvonta, sanktiot, rajat ylittävä yhteistyö viranomaisten välillä. Eli millainen rooli tällä on nyt Irlannin puheenjohtajakaudella? Ja sitten toinen kysymys liittyy innovaatio- ja sosiaalisen muutoksen ohjelmaan. Ja parlamentti on ehdottanut, että otetaan neljäs ulottuvuus mukaan ja rahoitetaan nuorisotyöttömyyttä torjuvia hankkeita. Te uskottavasti totesitte, että meidän täytyy torjua nuorisotyöttömyyttä Irlannin puheenjohtajakaudella. Ja mikä on Irlannin kanta tähän neljänteen ulottuvuuteen? Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Edustaja Essayah, sen jälkeen Harkin. Thank you, Madam Chair. Uh, my question is to Minister... Kiitos. Kysymys Burtonille. Te puhuitte tästä elintarvikeapuohjelmasta – ja me tiedämme, että tästä ei neuvostossa ole yksimielisyyttä, koska joissain jäsenvaltioissa katsotaan, ettei meidän pitäisi Euroopan tasolla toimia, vaan että tämän pitäisi olla osa kansallista politiikkaa. Ja haluaisin kuulla tästä hiukan enemmän. Ja sitten, kun on näitä elintarvikeapuja ja elintarvikkeiden jakelu monissa jäsenvaltioissa hoidetaan kansalaisjärjestöissä ja kirkoissa, ja ne ovat tärkeitä kumppaneita. Ja nyt tässä uudessa ohjelmassa, mikä on niiden rooli? On tärkeää, ettei pelkästään anneta ruokakasseja, vaan pitäisi olla mahdollisuus myöskin inhimilliseen kontaktiin ja erityyppiseen avunantoon. Eli mikä on sitten kansalaisjärjestöjen ja kirkkojen rooli tässä tulevassa ohjelmassa? Kiitos. Si Maria Larkin, Kiitos Marian Harkin. Harkin, ol, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Madam Chair. First... Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Tervetuloa arvoisat ministerit ja onnea työssänne. Valitettavasti en päässyt aikaisemmin paikalle. Muutama kysymys jokaiselle teille. Ensinnäkin ministeri Känän viittasitte globalisaation rahastoon. Kysymykseni liittyy siihen, että on olemassa sulkuvähemmistöneuvostossa ja nyt kysyisinkin, mitä puheenjohtajavaltio voisi saada muut valtiot vakuuttuneeksi siitä, että heidän pitäisi jatkaa tämän asian käsittelyä. Voisikohan parlamentin ehdotus luoda hyvän pohjan tälle lähestymistavalle? Onko teillä jotain tähän liittyen? Ja sitten kollega Burton. Jotkut kollegoistamme ovat jo viitanneet kovaosaisten tukeen ja tukemiseen monissa parlamenteissa on jo sanottu kautta EUn, että Euroopan unionin toimivaltuuksiin ei kuulu tämän tyyppinen toiminta ja tähän liittyy liiallinen byrokratia. En ole välttämättä samaa mieltä asiasta, mutta kysyisin teiltä, että miten aiotte tätä nimenomaista kysymystä käsitellä sillä tämän asian ratkaiseminen on keskeisessä asemassa, mikäli ohjelman haluaa, halutaan olevan menestyksekäs. Mitä tulee sitten tähän nuorisotakuu-kysymykseen? Miten näette tämän yhteyden kansalliseen järjestelmään? Ehkäpä voisitte kertoa meille myöskin siitä, että miten teidän kansallinen järjestelmä on toiminut. Monet ovat varmaankin tietoisia näistä maahanmuuton virroista. 70 000 ihmistä lähti maastamme ja se tietenkin huonotaisi näitä työttömyyslukuja myös, jos jäsenet, nämä henkilöt olisivat jääneet maahamme. Sitten rahoituskysymyksiin liittyen olen ollut mukana neuvotteluissa ja neuvosto ei ole aina ollut kovinkaan halukas asian käsittelyyn, joten nyt kysyisinkin teiltä, että mitä aiotte tehdä sen hyväksi, että näiden asioiden käsittely etenisi. Täällä on kysytty jo tästä lähetettyjen työntekijöiden asemasta ja sitten tämä syrjinnän vastainen toiminta, se on ollut jo jumissa jonkin aikaa, mitä aiotte tehdä sen suhteen. Kiitoksia. Entet mulle voimallus ansitte. Tervittän Iiri ministerit. Kiitos rouva puheenjohtaja, että sain vielä käyttää puheenvuoron. Toivotan ministeriölle paljon menestystä puheenjohtajakauden aikana. Olen iloinen siitä, että täällä otettu, otetaan esille – nämä eri ryhmät. Me emme varmastikaan kiinnitä tarpeeksi huomiota nuoriin. Ihan nopeasti yksi kysymys ministereille. Erityisesti ministeri Brutonille. Mihin toimiin te aiotte ryhtyä puheenjohtajakauden aikana, jotta nimenomaan voitaisiin saada palkkaerot pienemmiksi? Miten, miten te olette kehittää tätä tilannetta? Nyt annan puheenvuoron ministereille. Ensiksikin ministeri Cannon varmasti vastaa rouva Blinkevichiuten kysymyksen Erasmuksesta. Se kuulunee teidän toimivaltuuksinne. Jos ei ole, niin sanokaa, kuka ministeri on pätevöitynyt siihen vastaamaan. Ja ehkä ministeri Bruton on vastuussa siis kysymyksestä siinä, miten te aiotte Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen, siis joulukuisen huippukokouksen jälkeen, kun on kyse, kun tässä on kyse vain sosiaali, sosiaalisesta puolesta, joka on annettu tälle rahaa- ja talousliitolle. Mutta kun Kypros, Kyproksen puheenjohtajakauden aikana tehtiin, tehtiin tärkeä aloite kirjeen muodossa, joka lähetettiin EPSKolta ECOFINille ennen huippukokousta, jotta nämä kysymykset käsiteltäisiin, voisin sanoa, samalla dynamiikalla. Ja törmätäänkö nyt samaan asiaan Irlannin puheenjohtajakauden aikana? Tämä on avoin kysymys. Jokainen saa käyttää puheenvuoron kolmeksi minuutiksi ja aloitamme kanonista. Firstly, it's my understanding. Niin Erasmus kuulostaa, kuuluu oikeastaan koulutusneuvostolle. Niin. Ja sitten toiseksi Harkinin kysymykset globalisaatiorahastosta. Tehän olette tukeneet tätä ja siitä on ollut paljon hyötyä, erityisesti Irlannissa. Ja kuten aikaisemmin totesin, globalisaation tulevaisuus riippuu nyt rahoituskehysneuvotteluista ja kaikki tehdään, jotta voimme pitää globalisaatiorahaston pystyssä. Ja tehän tiedätte, että on moniakin muita painopistealueita, jotka ovat hyvin kiireellisiä. On tärkeää, että ne maat, jotka ovat hyötyneet globalisaatiorahastosta vuosien ajan, tukevat voimakkaasti näitä etuja ja antavat pitävää näyttöä siitä, mitä heidän omissa maissaan on tapahtunut ja millaisia etuja tästä rahastosta on koitunut. Ne, jotka haluavat pitää kiinni rahastosta, heidän pitää ehkä ilmaista itseään hiukan kovaäänisemmin, mutta viime kädessä, kuten sanoin, näissä rahoituskehysneuvotteluissa tehdään sitten lopullinen päätös siitä, jatkuuko se vai ei. Merci beaucoup. Uh, thank you. Um, perhaps I'll... Kiitoksia. Ehkäpä Voisin vastata niihin kysymyksiin, jotka kollegat Castello ja Esaja esittivät ja sekä edustaja Harkin tästä kovaosaisten saamasta tuesta. Olen tyytyväinen siihen, että kollega Castello on esittelijänä tällä tekstillä tulee olemaan keskeinen merkitys, niin kuin täällä on jo sanottu. Kansalaisjärjestöt ja valtionjärjestöt ovat tätä työtä hoitaneet. Sanoisin kuitenkin sen verran, että, että vaikkakin nyt on korostettu ECOFINin ja rahoitussektorin roolia, niin silti meidän täytyy taistella köyhyyttä vastaan ja ohjata varoja niille, jotka sitä kipeimmin kaipaavat. Ja se näkyy myöskin 2020 strategiassa, eli että juuri absoluuttisessa köyhyydessä, köyhyydessä elo, elävien kansalaisten määrää pitäisi leikata. Perustettavissa oleva rahasto, meidän täytyy varmistaa, että siinä ei synny sellaista ongelmaa, että ne, jotka tarvitsevat rahaa, eivät sitä saa. Puheenjohtajuuskauden aikana on tarkoitus päästä yhteisymmärrykseen neuvostossa ja parlamentissa, jotta tammikuussa 2014 alkaen järjestelmä olisi käytettävissä. Ja tietenkin rahoituksen määrä riippuu siitä, minkälaisiin tuloksiin päästään monivuotisista rahoituskehyksistä neuvoteltaessa. Näin pääsenkin siihen, mitä Bundestagissa ja Britiparlamentissa sanotaan. Tämä liittyy maatalousohjelmaan, mutta keskeisimpänä kysymyksenä on se, että tässä ei ole kyse vain ainoastaan ruuasta, sillä monet perheet, jotka kokevat vaikeita aikoja ja jos kotitaloudessa kukaan ei työskentele ja lapsetkaan eivät välttämättä käy koulua, niin me yritämme vain varmistaa, että tämä huomioidaan, yritetään saattaa ihmiset takaisin työmarkkinoille. Erityisen huolissamme me olemme lapsista, jotka joutuvat lähtemään kouluun ilman kunnollista aamiaista, eli että heille annettaisiin riittävästi ruokaa, jotta he voisivat sitten pärjätä koulussa. Minun mielestäni se olisi oiva apu juuri näille lapsille ja heidän perheille ja toivottavasti voimme tehdä tiivistä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka, jota kautta sitten voidaan todellakin auttaa näitä perheitä. Kansalaisjärjestöt ovat tehneet paljon työtä näiden elintarvikepankkien osalta. Se on arvokasta työtä ja kuten sanoin, jään odottamaan suurella mielenkiinnolla tätä valmisteltavissa olevaa mietintöä. Ja mitä tulee sitten nuorisotakuun kysymykseen ja koulutusjärjestelmiin, kvalifikaatio, järjestelmän ainakin meillä on ollut käytössä tähän liittyvä järjestelmä, joka on pitkälti perustunut äh, internetpohjaiseen ratkaisumalliin. Yli 50 prosenttia järjestelmän käyttäjistä ovat saaneet työtä, eli sillä on oma merkityksensä Saksasta, Suomesta ja Itävallasta löytyy oivia esimerkkejä, joita voitaisiin käyttää hyväksi, jotta nuoret saisivat paremmat mahdollisuudet päästä työ, työhön kiinni. Kiitoksia. Mutta mitä tulee tästä elintarvikeavusta kova osaisimmille, niin tämä ruokakysymys on edelleen tämän ohjelman keskiössä, vaikka sanoittekin, että sillä tavalla voidaan varmistaa, että lapset saavat hyvän lounaan jossain vaiheessa, kun menevät koulun. Mutta keskustelemme tästä vielä. Ja sitten vielä Bruton kolme minuuttia tai jopa neljä, jos tarpeen. No pidän näistä aikaroista kiinni. No pari asiaa tuli esille. Regner puhui tästä arkaluontoisesta kysymyksestä lähetetyistä työntekijöistä. Sehän osoittaa, että meidän täytyy löytää tasapaino liikkuvuuden ja sitten työstandardien ylläpitämisen välille. Ja tätä tasapainoa me tavoittelemme. Ja myöskin Harkin puhui sosiaalisista muutoksista ja innovaatiosta. Tämä on siis tämä neljäs ulottuvuus, mutta neuvosto ei tue tätä. He näkevät kolme asiaa tässä, eivätkä neljää. Eli kolmikantaneuvottelut alkavat ensi kuussa ja yritämme päästä tässä asiassa eteenpäin, mutta meidän täytyy löytää sitten sopimus. Ja parlamentin kanta on tietysti haaste. Eli tässä on kuilu, joka täytyy jotenkin kuroa umpeen. Sitten puheenjohtaja otti esiin tämän sosiaalisen ulottuvuuden. Ja todellista edistystä on tapahtunut tässä uudessa tiekartassa – joka liittyy ohjausjaksoon. EPSCO voi vielä käsitellä monenlaisia kysymyksiä, jotka vaikuttavat palkkoihin, sosiaaliturvaan ja niin edelleen. Ja sitten myöskin käsitellään eri kantoja ECOFINissä ja meidän neuvostossamme. Eli me käsittelemme tätä sitten vähän täysimittaisemmin, koska tämä on hyvin tärkeää työtä. Ja olen pannut merkille, millaista työtä Lope Fontanje on tehnyt. Se on erittäin hyvä lausunto ja uskon, että siitä on hyötyä sitten tässä keskustelussa. Very much. Thank you for, for all these answers. I can only wish you a... Paljon kiitoksia. Kiitokset näistä vastauksista. Toivotan menestyksekästä puheenjohtajuuskautta. Kun olemme neuvotelleet puheenjohtajavaltion edustajien kanssa, niin kyllä me olemme aika lailla tyytyväisiä sen suhteen ja minä uskon, että saamme hyviä tuloksia aikataulun mukaisesti aikaiseksi, vaikka ei tämä helppoa tule olemaan. Ja mielellämme tapaamme teidät uudestaan epävirallisessa EPSCO-neuvostossa. Silloin minä edustan valiokuntaamme. Ja vielä kerran kiitokset kutsusta tähän EPSCO-kokoukseen ja valiokuntamme valtuuskunta tulee vierailemaan teidän luonanne Dublinissa. Ja nyt saanen kutsua teidät uuden vuoden vastaanotolle. Toivottavasti voimme kohottaa maljaa yhdessä. Jatkamme sitten taas kello 15.00.